Hyvää iltapäivää kaikille. Aloitamme ihmisoikeusalivaliokunnan kokouksen. Uh, no, but I no, no, I, I'm, I'm oh, educating people. I'm educating people. Yeah. You have to improvise with yes. Uh, arvoisat läsnäolijat, hyvät kollegat, arvoisat vieraat toivotan teidät kaikki tervetulleeksi ihmisoikeusalivaliokunnan kokoukseen jossa tänään pääasiamme on julkinen kuulemistilaisuus venäjän ihmisoikeustilanteesta. Ja haluaisin avata tämän kokouksen ja kysyä että voimmeko hyväksyä esityslistan kohdassa yksi. näin tehdään esityslista on hyväksytty. nyt toinen asiakohta on se että meillä on nyt tiedossa kenestä tulee eh, ehdokas eh, neljänneksi varapuheenjohtajaksi ja eh, haluaisin kertoa teille että, että sosiaalidemokraattien ryhmä on nimennyt ehdokkaakseen herra Janus Zenken. Ja minä oletan, että tässä ei nyt tarvitse tehdä mitään vaalitoimituksia. En usko, että on muita ehdokkaita, niin kysyn teiltä, että voimmeko näin nimetä Eh, herra Janus Tsemken neljänneksi varapuheenjohtajaksi ihmisoikeusalivaliokuntaan. Näin teemme. Kiitos ja, ja onnittelut herra Tsemkelle ja tervetuloa joukkoon. Hän voi liittyä tänne meidän seuraamme. Olisin hyvin iloinen, jos hän, hän tulisi tänne. No niin, sitten kohdassa kolme meidän täytyy hyväksyä edellisen kokouksen pöytäkirja ja tämä kokoushan pidettiin 31. päivä elokuuta ja ensimmäinen päivä syyskuuta. Pöytäkirja voitaneen hyväksyä. Se on hyväksytty. Sitten etenen kohtaan neljä. Teen muutamia puheenjohtajan ilmoituksia siitä, mitä viime viikkoina on, on tehty alivaliokunnan nimissä. Ja ensinnäkin haluan kertoa teille, että, että varapuheenjohtaja Andrikiine ja minä kirjoitimme kirjeen Irakissa sijaitsevasta Ashrafin leiristä puheenjohtajavaltion ulkoministerille herra Carl Bildtille ja me pyysimme, että hän järjestäisi niin, että, että YK n tarkkailuryhmä voisivat mennä Camp Ashrafiin. E, ja pari viikkoa aikaisemmin rouva Andrikkiinen kanssa me olimme lähettäneet saman sisältöisen vetoomuksen ja pyynnön rouva Pillaille YKn ihmisoikeuskomissaarille. Ja haluan vain kertoa, että, että, se mitä me olemme tehneet alivaliokunnan nimissä on täysin linjassa Euroopan parlamentin huhtikuussa hyväksymän resoluution kanssa, joka koski Ashrafin leirin asukkaiden humanitaarista tilannetta. Ja minulla sattuu olemaan tieto siitä, että juuri tällä hetkellä siellä on hyvin vaikea tilanne eh, nälkälakossa olevien ihmisten kanssa ja meidän tulee vedota Ruotsiin niin, että, että tämä humanitaarinen tilanne saataisiin ratkaistua. Eh, sitten haluaisin kertoa teille, että parlamentin viime istunnossa hyväksymistä ajankohtaisista ihmisoikeuspäätöslauselmista on hieman mainittavaa. Eh, mehän 17. päivä syyskuuta hyväksyimme ajankohtaisen päätöslauselman Jevgeni eh, Tsoftiksen tapausta koskien, ja hän on kasakstanilainen ihmisoikeuspuolustaja. Eh, itse asiassa yksi kaikkein huomattavimpia ihmisoikeuspuolustajia. Eh, ja etujärjestön mukaan oli tiedossa, että herra Tsoftisin oikeutta oikeudenmukaisuuteen, oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin Eh, mahdollisesti ei olisi kunnioitettu eh, ja että tämä oikeudenkäynti häntä vastaan, joka liittyi eh, jalankulkijan kuolemaan liikenneonnettomuudessa, niin saattoi olla poliittisesti motivoitu. Ja tällä tavalla me siis otimme tähän kantaan ja pyysimme Kazakstanin viranomaisia tekemään täyden ja, avoimen tutkimuksen tästä tapauksesta ja, ja myöskin luovuttamaan sitä koskevia yksityiskohtia. Eh, ja tämä on tietysti erityisen tärkeää, koska Kazakstan on se valtio, joka vuoden 2010 alussa ottaa etujärjestön puheenjohtajuuden haltuunsa ja, ja Euroopan parlamentissa meidän tulee muistuttaa Kazakstania sen ihmisoikeusvelvoituksista. Ja vielä voi lisätä, että Euroopan unionin ja Kazakstanin välinen yhteistyöneuvosto Eh, kokoontuu eh, marraskuun puolivälissä, jolloin tätä asiaa voidaan seurata. Sitten haluaisin mainita eh, toisesta ajankohtaisesta päätöslauselmasta, joka hyväksyttiin Strasbourgin istunnossa. Se koski syyrialaisen Muhammad al-Hassanin tapausta. Euroopan parlamenttihan vaati Syyrian viranomaisia välittömästi vapauttamaan herra Muhammad al-Hassanin, joka on johtava ihmisoikeusasiantuntija ja Syyrian ihmisoikeusjärjestö Swasihan presidentti, joka vangittiin 28. päivä heinäkuuta. Häntä syytettiin siitä, että hän heikensi kansallistunnetta ja levitti vääriä uutisia suljetussa istunnossa Eh, siis nämä syytteet esitettiin suljetussa istunnossa, johon hänen asianajajallaan ei ollut pääsyä. Eh, ja sitten kolmanneksi ajankohtaisena päätöslauselmana parlamentti hyväksyi eh, Venäjän ihmisoikeusaktivistien murhia koskevan päätöslauselman, joka nyt sitten tietenkin on tänä päivänä yksi aihe meidän keskusteluissamme. Sitten voisin mainita, että, että olen tavannut lukuisia euroopan neuvoston edustajia strasbourgissa syyskuun istuntoviikon aikana eh, ja myös komission edustajia ja olen vakuuttunut siitä että euroopan parlamentin ja euroopan neuvoston suhteita eh, voidaan tiivistää huomattavasti koska meillä on hyvin paljon yhteistä maaperää ja yhteisiä tavoitteita ja toivon että valiokunta eh, hyväksyy nämä tavoitteet ja voimme jatkaa keskusteluja siitä, mitä voimme tehdä yhdessä. Muun muassa oli puhetta siitä, että kun Saharovin eh, palkinto täyttää 20 vuotta joulukuussa, jolloin myös tulee sattumalta kuluneeksi 20 vuotta Andrei Saharovin kuolemasta, niin voisimme mahdollisesti tehdä jotakin yhdessä tässä asiassa. Eh, sitten haluaisin mainita, että meillä on ylimääräinen alivaliokunnan kokous toinen päivä lokakuuta Strasbourgissa ja tapaamme siellä eh, Euroopan eh, neuvoston ihmisoikeuskomissaari Tuomas Hammarbergin. Eli pyydän, että varaudutte tähän kokoukseen ja voimme varmasti eh, ottaa selvää siitä, että millä tavalla voimme edistää tämän Saharov-verkoston synnyttämistä, josta parlamentissa on tehty päätöksiä. Ehm, olen myös tavannut ehm, euroopan neuvoston ehm, kidutuksen vastaisen komitean pääsihteerin herra trevor stevensin joka on ilmoittanut halunsa toimia yhteistyössä meidän kanssamme kaikkinaisiin kidutuksiin ja epähumaaniin kohteluun liittyvissä kysymyksissä. Ja itse asiassa alivaliokunnan puheenjohtaja ja valiokunnan jäsenet on kutsuttu osallistumaan tämän kidutuksen vastaisen toimikunnan konferenssiin joka pidetään Strasbourgissa 6. päivä marraskuuta. Ja tähän kokoukseen osallistuu myös Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen lakivaliokunnan jäseniä. Toivon, että jotkut kollegat ovat kiinnostuneet osallistumaan tähän konferenssiin, jossa on tarkoitus siis tiivistää eurooppalaista yhteistyötä kaikkinaisen kidutuksen vastustamiseksi. Vielä lopuksi haluan kertoa, että e, meillä on tarkoitus e, järjestää tapaamisia muun muassa e, Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen jäsenen Dick Martin kanssa. Hänhän ei tällä hetkellä enää työskentele näiden, näiden salaisten pidätyskeskusten eh, ja CIA-lentojen parissa, mutta hän on epäilemättä eh, parhaita tietolähteitä, kun me joudumme kuitenkin tätä asiaa käsittelemään täällä alivaliokunnassa vielä tulevaisuudessa silläkin perusteella, että Euroopan parlamentin väliaikainen valiokunta, eh, joka käsitteli näitä salaisia CIA-pidätyskeskuksia ja, ja lentoja, niin niin on, on tehnyt tiettyjä johtopäätöksiä ja meidän täytyy seurata, miten komissio ja neuvosto ja muut toimeenpanevat tahot ovat näitä asioita edistäneet. En haluaisi nyt pitkittää kovin paljon näitä ilmoituksia, mutta koska maailmassa on niin paljon ihmisoikeusongelmia ja niin monet ihmiset haluavat tavata meitä, niin kerron vielä sitten lopuksi sen, että, että on ollut vilkkaita keskusteluja Europe Burma Networkin kanssa. Ja Eh, koitamme parhaillaan eri kansalaisjärjestöjen ja ryhmien kanssa pohtia sitä millä tavalla meidän tulisi suuntautua eh, myanmarin eh, sotilasjuntan järjestämiin vaaleihin jotka pidetään ensi vuonna. minusta näyttää henkilökohtaisesti siltä että näiden vaalien legitiimisyys on hyvin heikko mutta joudumme keskustelemaan siitä strategiasta minkä otamme niitä, niitä kohtaan. No, arvoisat kollegat tämän pitkällisen selostuksen jälkeen voimme varmasti siirtyä kohtaan viisi joka koskee ihmisoikeuksia venäjällä. Ja minun nyt ei tarvitse täällä läsnä oleville kertoa että, että ihmisoikeusalivaliokunta on ollut viime vuosina hyvin aktiivinen eh, venäjän ihmisoikeustilanteen seurannassa ja alivaliokunnassa on ollut säännöllisesti keskusteluja tästä aiheesta. nyt eh, tässä keskustelussa eh, on sellainen surullinen tausta että kesällä on murhattu useita ihmisoikeuspuolustajia andrei kulagin natalia estemirova zarema sadulajeva alik lecajevich jabrailov ja aikaisemmin tänä vuonna niin kuin muistamme stanislav markelov ja hänen avustajanaan rouva anastasia baburova tilanne on todella hyvin hälyttävä ja useimpien tarkkailijoiden mielestä tilanne on vain heikentynyt ja ihmisoikeuspuolustajien asema varsinkin pohjois kaukasiassa on katastrofaalinen. sen takia tässä kuulemisessa meidän tulee nyt mielestäni keskittyä erityisesti pohjois kaukasian tilanteeseen. Ja tässä ensimmäisessä vaiheessa haluaisin kutsua kolme puhujaa käyttämään noin kymmenen minuutin puheenvuoron. Ja me vieraillemme joudun muistuttamaan siitä, että, että meidän edustajamme ovat hyvin keskustelunhaluisia ja en sen takia haluaisi antaa teille alkupuheenvuoroissa tämän enempää aikaa, jotta aikaa aitoon keskusteluun jää. Eh, ja sen jälkeen sitten eh, keskustelemme. Eli eh, ensimmäisessä vaiheessa meillä on Skype-yhteyden tavoitettavissa Stanislav Dimitrievski, joka on kielletyn venäläis tetenin ystävyysseuran lehden päätoimittaja ja hän on myös yksi kolmesta kirjoittajasta tämmöisessä tetenian sotien ihmisoikeusrikkomuksia käsittelevässä julkaisussa jonka yhteenvetoa on täällä saatavilla. Sitä on kirjamuodossa englannin kielellä täällä jaossa jossakin, en nyt tiedä tarkalleen missä, mutta edustajille on myös jaettu tämä tiivistelmä tämän asiakirjan mukana, joka kokouksessa jaetaan. Ja valitettavasti jouduimme ottamaan Stanislav Dimitrievskiin tällaisen Skype-yhteyden, koska häntä on kielletty poistumasta Venäjän federaation alueella. Ja nyt haluaisinkin toivottaa Stanislav Dimitrievskiin tervetulleeksi tähän meidän meidän alivaliokunnan kokoukseemme eh, ja ymmärrän, että meillä on tulkkaus eh, kaikilta kielillä venäjäksi. Eh, Stanislav, how are you? Welcome to the meeting of the Subcommittee on Human Rights. Огромное спасибо. Yes. Um, I would like to give you 10 minutes to explain from your perspective uh, Uh, what is important to... Annan sinulle kymmenen minuuttia aikaa selittää, mikä sinun käsityksesi ihmisoikeustilanteesta Venäjällä on, ja olet varmaankin tietoinen siitä, että sinut on kutsuttu todistajaksi tähän kokoukseen sen takia, että sinä ja muut kirjoittaja olette koonneet aika ison asiakirja-aineiston näistä Tsetsenian sodan aikaisista ihmisoikeusrikkomuksista. Eli annan nyt sinulle puheenvuoron kymmeneksi minuutiksi ja toivon mukaan voit sitten jälkikäteen vielä vastata kysymyksiin. E, Kiitoksia, hyvät kollegat, hyvät naiset herrat. Haluaisin kiittää teitä tilaisuudesta puhua täällä – näin korkearvoisten edustajien edessä. Kun puhutaan Venäjän ihmisoikeusrikkomuksista ja erityisesti Pohjois-Kaukasuksen tilanteesta, haluaisin todeta, että kansainväliset järjestöt aina korostavat valtion vastuuta, mutta valtion vastuu on kollektiivinen vastuu. Ja ikävä kyllä sitä usein pidetään kollektiivisena vastuuttomuutena – ja voin todistaa tämän. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin teki satoja päätöksiä niin sanotuista Tsetseni-asioista. Ja kaikki nämä päätökset toteavat, että Venäjä on vastuussa tästä ihmisoikeusrikkomuksista ja fyysisyyden koskemattomuuden rikkomattomuudesta, kidutuksista oikeudesta saada inhimillistä kohtelua. Tämä valtio, joka on vastuussa tästä, maksaa, joutuu, joutuu sen maksamaan korvauksia, joita tuomioistuin määrään, Mutta tuomioistuimen päätöksen vaikutus loppuukin siihen, ja murhaajat, raiskaajat, kiduttajat ja kaikki ne, jotka ovat määränneet näitä rikoksia tehtäväksi, ja jotka kannustavat tällaisiin rikoksiin, jäävät vaille rangaistusta. Näitä rikoksia tehdään edelleen ja tästä syystä monet venäläiset vaativat Venäjältä korvauksia Strasbourgissa. Ja me katsomme, että meidän pitäisi korostaa pikemminkin tiettyjen yksittäisten fyysisten henkilöiden vastuuta eikä valtion vastuuta. Ja jos kansainvälinen yhteisö ei pysty rankaisemaan näitä rikollisia, niin vähintäänkin meidän pitää osoittaa määrätietoisuutemme ja siirtyä tähän suuntaan. Äskettäin meidän ryhmämme sai päätökseen tutkimuksen, joka liittyi pohjois rikoksiin. Olemme analysoineet näitä tietoja ja verranneet niitä kansainvälisiin oikeusstandardeihin ja verranneet niitä siihen, mitä YK on tuomioistuin teki Jugoslavian ja Ruandan osalta. Ja teimme seuraavan johtopäätöksen. Kummankin osapuolen tekemät rikokset vuodesta 1999 alkaen ja tähän päivän mennessä eivät ole pelkästään ihmisoikeusrikkomuksia, eivätkä ne ole pelkästään rikoksia Venäjän lainsäädännön mukaan, Ne vastaavat ainakin kahta kansainvälisen rikoskategorian kategoriaa, eli sotarikoksiin ja rikoksiin ihmiskuntaa vastaan. Kumpikin osapuoli on syyllistynyt näihin rikoksiin, mutta Tsechenian edustajat, jotka ovat vastuussa näistä rikoksista, ovat joko kuolleita tai heidät on tuomittu jo kansallisessa tuomioistuimessa tai heitä etsitään Samanaikaisesti valtaosa ihmisistä, jotka syyllistyivät rikoksiin Venäjän puolella, ovat jääneet rangaistuksetta. Venäjän viranomaiset eivät koskaan ole tehneet mitään tutkimuksia niistä raoista rikoksista, mukaan lukien massamurhat siviiliväestön keskuudessa. Venäjän viranomaiset jatkuvasti kieltäytyvät tutkimasta tällaista systemaattista rikollisuutta, jota tehdään hyvin laajalla skaalalla ja jolla tuetaan Venäjän sotilaallisia toimia. Näihin rikoksiin kuuluvat myöskin täydelliset puhdistukset, niin sanotut täydelliset puhdistukset. Eli se, että pommitetaan hyvin tiiviisti asutettuja keskus, keskuksia ja asuttuja keskuksia. Ja tämä koskee myöskin erityistapahtumia. Ja siellä joitain ihmisiä murhataan. Ja me tiedämme näiden ihmisten nimiä, me tiedämme ketkä ovat vastuussa, me tiedämme ketkä ovat tilanneet näitä rikoksia. Mukaan lukien Venäjän pääministeri Putin, Tsetsedän diktaattori Vladimir Bitko, Anatilona Krulov, Vitor Kashantsev ja monet muut. Jotkut heistä ovat tunnettuja, jotkut vähän vähemmän. Ja täytyy sanoa, että ne, jotka olivat heidän määräysvallassaan, ovat myöskin tehneet paljon systemaattisia rikoksia. Ja aivan ehdottomasti voimme todeta, että nämä ihmiset tiesivät rikoksista, joita on tehty ja joita suunniteltiin, mutta he eivät puuttuneet asioihin, he eivät ryhtyneet minkäänlaisiin toimiin voidakseen torjua ja ennaltaehkäistä ne. Ja tästä syystä meidän pitää nyt puhua näiden ihmisten killasta. Haluaisin korostaa sitä, että vähintäänkin, ja tietysti on monen munkin tyyppisiä rikoksia, esimerkiksi se, että tilaa rikoksen tai auttaa rikoksen suorittamisessa. Ja se, että rikoksia suoritetaan yhdessä, mehän tiedämme, että tällä hetkellä, kun otetaan huomioon Venäjän hallituksen kanta ja kansainvälinen, kansainväliset suhteet, me emme pysty Tsetseneen osalta perustamaan mitään tuomioistuinta. Mutta maailma muuttuu ja esimerkiksi Miloševitsin, Karachevitsin, Pinocheen, Jengsaarin ja muiden kohtalo osoittaa, kuinka nopeasti tämä muutos saattaa tapahtua. Ja siksi kannustaisimme Euroopan parlamenttia tekemään seuraavanlaisesti. Haluaisimme, että olisi pysyvä valiokunta, joka tutkisi näitä faktoja Emmekä tarkoita mitään tar- tavallista valvontavaliokuntaa, joka julkise, julkistaa raportteja ja sen jälkeen ne laitetaan hyllylle ja unohdetaan samana päivänä, kun ne julkistetaan. Me puhumme nyt vakavasti otettavista dokumenteista näihin rikoksiin liittyen. Meidän pitäisi kirjata tietoja ja todisteita, joita voitaisiin käyttää tuomioistuimessa – Tietysti tällä hetkellä Venäjän viranomaiset eivät missään tapauksessa suostu yhteistyöhön tällaisen valiokunnan kanssa, ja hehän joutuisivat aivan hysterian valtaan, jos he saisivat kuulla tällaisesta. Tietenkään mitään tehokasta tutkimusta ei voi tapahtua rikospaikoilla lähitulevaisuudessa. Pohjois-Kaukasuksen kansalaisjärjestykset ja ihmiset paikan päällä – Pohjois-Kaukasuksen alueessa voisivat tehdä yhteistyötä tällaisen tutkintavaliokunnan kanssa. Ja he voisivat antaa tutkintavaliokunnalle myöskin näitä asiakirjoja, joita tutkimukseen vaaditaan. Tsechenian diasporan edustajat kaikkialla Euroopassa voivat olla tässä mukana. Ja hekin voivat toimittaa meille asiakirjoja, jotka ovat tärkeitä. Ja tutkintavaliokunnan ei pitäisi rajoittua johonkin tiettyyn tiettyihin aikarajoihin, vaan sen pitäisi hyvin kärsivällisesti ja hyvin vakavasti dokumentoida kaikki tosiasiat, jotka liittyvät tehtyihin rikoksiin. Ja myöskin pitäisi määritellä, mihin toimiin tulisi ryhtyä, jotta nämä syylliset saataisiin oikeuden eteen. Tutkintavaliokunta ei pysty toimimaan kunnolla ilman oikeudellisten asiantuntijoiden yhteistyötä kansainvälisen oikeuden alalla. Kiitos. Stanislav, kiitos erittäin paljon tästä eh, puheenvuorosta, jonka käytit ja tein tärkeän ehdotuksen, jota me voimme pohtia. Tärkeää siis todellakin on se, että, että kaikkialla maailmassa, myös Pohjois-Kaukasiassa tapahtuneita sotarikoksia ja ihmisoikeusrikoksia dokumentoidaan ja tutkitaan ja että maailmanjärjestys kehittyy sellaiseksi, että nämä rikokset myös saatetaan oikeuden edessä tuomittaviksi ja syylliset vastuuseen. Tiedän, että sinulla on, on hyvin vaikea tilanne omassa työssäsi ja, ja varmasti täällä Brysselissä toivomme, että pysyt terveenä, koska tämä tilanne, jossa sinä työskentelet, on, on todella vaarantanut sinun henkilökohtaisen terveytesi, sen, sen tiedän. Ja toivomme, että voimme henkilökohtaisesti tavata joko Brysselissä tai Strasbourgissa tai Helsingissä tai missä tahansa mahdollisimman pian. Ja tämä dokumentaatio, jonka te olette tuottaneet, on, valtavan kunnioitettava teko ja halusimme kuulla sinua juuri tästä syystä. Nyt toivon, että pysyt tässä keskustelussa mukana ja antaisin nyt puheenvuoron Sergei Kavaljoville, joka on Venäjän federaation entinen oikeusasiamies Jeltsinin ajalta ja myöskin Duuman jäsen ja tunnettu eh, poliittinen vanki jo neuvostoajalta ja, ja Ah, minulle, kerrotaan, että tässä on tullut käännösvirhe. Siis minä halusin toivottaa herra Kovaljovin tervetulleeksi. Ja aloin juuri esitellä häntä, mutta koska täällä ilmeisesti mainittiin Karina Moskalenkan nimi, niin kerron nyt, että me halusimme asianajaja Karina Moskalenkan myös tänne, mutta hänellä on tärkeä tilaisuus Euroopan neuvostossa juuri tällä hetkellä. Että hän ei voinut tulla, mutta nyt meillä on ilo kuulla Sergei Kovaljovia, joka siis, kuten juuri yritin sanoa, niin on, on, oli poliittinen vanki neuvostoaikoina ja on edelleen tärkeä ihmisoikeuspuolustaja. Herra Kovaljov, puheenvuoro on teillä. Eh, Kiitos. Недавно я обратился к президенту. Hiljattain kirjoitin kirjeen presidentti Medvedeville ja kysyin häneltä, miksi poliittinen väkivalta koskettaa ainoastaan oppositiota, hallituksen vastustajia. Miksi näin on? Oletteko te näiden rikollisten sieluntovereita vai palaatteko siihen, mitä Stalin sanoi sosiaalisista sieluntovereista tai rikollisista sieluntovereista? No, tietenkään en koskaan saanut vastausta tähän kysymykseeni, mutta tämän jälkeen poliisi vieraili luonani, toivat kirjeen ja sanottiin, että hänen esimiehensä käskivät vastaamaan tähän kirjeeseen, mutta hän ei tiennyt oikein, miten tähän pitäisi vastata. Ja täten me keskustelimme tästä ja totesimme, että meidät molemmat oli ajat ajettu epämiellyttävään tilanteeseen syystä, jota me emme oikeastaan tienneet. Ja ensimmäistä kertaa elämässäni olin poliisin kanssa samaa mieltä. No tietenkin minun kysymykseni ehkä olivat loukkaavia, mutta tässä oli syvällisempikin merkitys. Minkälaisia vastauksia hallituksen byrokraatit yrittivät tarjota, kun he yrittivät vastata siihen, mitä heiltä kysyin? He ottivat täysin uudenlaisia askeleita he yrittivät ehkä tukkia suunia ja sanoa, että me tiedämme, kenen, kuka pitää tappaa missä ja milloin me tiedämme, että näistä erilaisista vetoomuksista on tulossa tällainen suuremman luokan tapahtuma. Meillä on pitkiä listoja henkilöistä, Harid Badajev, Tivlojev, Natalia Stimorova, Zadulaiva, Brielev – nämä ovat nämä viimeisimpien uhrien nimet. Uhrit, jotka on tapettu viime aikoina. Tämä osoittaa sen, mikä Venäjän hallituksen politiikka on. No tietenkin tähän voidaan lisätä muitakin nimiä ihmisiä, jotka eivät ole millään muotoa mukana näissä Pohjois-Kaukasuksen hankalissa tilanteissa. Galina Stravojeva, Jushenkov, Chihin, Natalia Politkovskaja, Anna Politkovskaja, Stamirova, henkilöitä, joilla ei ole mitään tekemistä Pohjois-Kaukasuksen kanssa, Aleksander Litvinenko, Stanis, Stanislav Markelov. Tämä on se laajempi lista, mutta se ei ole kuitenkaan vielä täydellinen, eikä sitä koskaan lopullista saadakaan. Yksinkertaisesti siitä syystä, että ette koskaan saa tietää, miten luokiteltaisiin ne henkilöt, jotka kidnappattiin, jotka katosivat jäljettömiin tai joiden jäännökset löydettiin jostain äh, joukkohaudasta tai ihmiset, äh, jotka löydettiin, äh, joiden keho löydettiin ja pää oli räjäytetty ilmaan. Tietenkin tässä on kysymys poliittisesta väkivallasta – Tässä puhun ihmisistä, jotka tapettiin Pohjois-Kaukasuksella ja myöskin eh, mitä me voimme sitten sanoa niistä uhreista, jotka tapettiin esimerkiksi tässä teatterikaappauksessa, jotka myrkytettiin kaasulla. He myöskin heillä myöskin oli riski siitä, että koko teatteri järäytettäisiin ilmaan. Eli haluaisin muistuttaa teitä siitäkin, että kerrostalojen räjähtämisissä Moskovassa ja muualla niistäkin syntyy uhreja. Emme tiedä, mihin nämä uhrit luokiteltaisiin. Luokitellaanko heidät Pohjois-Kaukasuksen uhreihin vai Venäjän Spetsnan uhreihin, erikoispalvelun uhreihin. Me emme tiedä. Tässä puhutaan sadoista ja sadoista ihmisistä, jotka on tapettu. Haluaisin muistuttaa teitä myöskin näistä kuolemanjoukoista Tsetseniassa. Nyt ne toimivat myöskin Ingusetian alueella. On hyväksytty se seikka, että tässä on kysymys valtion terrorista. Tietenkin olisi luonnollista esittää seuraava kysymys. Nämä Venäjän poliittisen kehityksen erityisluonteen piirteet, ovatko ne millään muotoa yhteydessä siihen, miten hallitus käsittelee maan peruslakia, mitä nyt kutsutaan perustuslaiksi, ja jonka tulisi olla tällainen käytössä oleva perustuslaki, joka kuitenkaan ei ole käytössä. Meillä ei ole vapaita vaaleja. Meillä sensuroidaan julkaisuja. Mediassa ei ole mitään todellista vallanjakoa Ja myöskin meidän täytyy esittää kysymys siitä, missä määrin tällainen peruslainsäädännön manipulointi on yhteydessä tämän valtion terrorin uhreihin. On koko joukko poliittisia vankeja jälleen kerran Venäjällä. Ja tietenkin heidän Joukostaan löytyvät Limonevin seuraajat. Niin mikä hänen puolueensa nimi olikaan? Kyse on hyvin energisestä joukkiosta ja ehkä he eivät ole ansainneet vuosien vankeustuomiota. Ehkä hallituksen olisi tullut rangaista heitä vain hallinnollisten menettelyjen kautta. Myöskin meidän tiedemiehemme tämän vanhan neuvostoperinteen mukaisesti heitä on myöskin heitetty vankilaan vakoilu syytteiden perusteella. Tästä syystä esitän teille nämä kysymykset. Toisin sanoen, missä määrin tämä liittyy Venäjän poliittiseen kehitykseen ja missä määrin tällä on merkitystä. Tämä poliittinen kehitys Venäjällä, missä määrin se on merkitystä ja mikä yhteys sillä on Eurooppaan. Mehän olemme nyt täällä Euroopan sydämessä ja Eurooppa haluaisi olla yksi yhtenäinen Eurooppa päättäväisellä tavalla. Tässä haluaisinkin esittää teille kysymyksen. Tämä kriisi, joka minun mielestäni on poliittinen, juridinen ja moraalinen kriisi, niin missä määrin tämä kriisi vaikuttaa Eurooppaan? Hyvin pitkälti. Stanislav Dimitrievski ja minä puhuimme eh, Euroopan neuvostosta ja parlamentaarisesta kokouksesta. Ja haluaisin muistuttaa teitä siitä, hyvät naiset ja herrat, että päätöslauselmassaan joka liittyy Tsetseniassa harjoitettuun valtion terroriin. Parlamentaarinen kokous otti kontolleen tiettyjä päätöksiä, joita ei koskaan voida toteuttaa. Ne ovat kovin päättäväisiä, mutta niitä ei voida koskaan toteuttaa. Oli esimerkiksi päätös siitä, että tulisi luoda jonkinlainen menettely, jonka mukaan Venäjältä vietäisiin Euroopan neuvoston jäsenystatus pois, mutta tämä ei ole mahdollista, koska ulkoasianvaliokunta tekee kaikki päätöksensä konsensuksen perusteella. Mutta päätöslauselmassa on toinenkin kohta, jonka mukaisesti Euroopan neuvoston jäsenten tulisi esittää vaatimuksia Venäjälle kansainvälisen Strasbourgin tuomioistuimen kautta. No kuinka monta maata on vaatimuksia esittänyt? Ei yksikään. Ja kun esitin parlamentaarisessa kokouksessa tämän kysymyksen puolalaiselle kollegalle, niin hän sanoi, että no varmaankin ymmärrätte, olemme hyvin epämiellyttävässä tilanteessa, emme me voi valittaa Venäjästä tässä puhuttaisiin sitten vanhoista slaavilaisista leireistä, jotka tappelisivat keskenään. Tämä on todellakin tämän globaalin kriisin yksi luonteenpiirre. Ja tässä en puhu taloudellisesta kriisistä. Minulla on vielä 60 sekuntia aikaa. Yksi minuutti. Niin. Sanoin, että tämä ei ole talouskriisi. Tämä on historiallinen, moraalinen, eettinen ja jos sallitte myöskin juridinen kriisi. Tästä syystä minun täytyy todeta, että arvostan suuresti sitä niitä julkaisuja, joita Celisiva ja Mitrievski ovat julkaisseet. Tämä on hieno teos, se on erittäin hyödyllinen, yksityiskohtainen mutta haluaisin myöskin sanoa, että henkilökohtainen vastuu ei ole sama kuin esimerkiksi valtion vastuu. Meidän ei tule koskaan unohtaa sitä, että kansainväliset päätökset, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, ne kertovat meille, että ihmisoikeuksilla ei ole rajoja, ne eivät tunne rajoja. Nämä ovat rajat ylittäviä asioita. Ja tämän halusin teille tässä puheenvuorossani kertoa. haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että meillä ei tulisi olla ainoastaan uskonnollisia rituaaleja. Näistä viisaista sanoistanne. Kyseessä ei todellakaan ole vain talouskriisi eikä Euroopan unionin ja Venäjän suhteita pitäisi käsitellä lainkaan pelkästään talouskysymyksinä. Ja nyt, koska me halusimme kiinnittää huomion Pohjois-Kaukasian kriisiin aivan erityisesti, niin meillä on ilo kuulla täällä Magomed Hasbievia, hän äh, edustaa Ingusetian oppositiota. Ja jos täällä nyt joku ihmettelee, miksi meillä on niin paljon opposition ihmisiä aina täällä alivaliokunnassa, niin valitettavasti tilanne on monissa autoritaarisissa maissa se, että nimenomaan opposition edustajilta on viety toimintamahdollisuudet. Ja haluaisin äh, osoittaa kunnioitukseni Asbievin edeltäjälle Magomed Jevlojeville, joka toimitti äh, ingushetia ru verkkosivua, joka oli ainoa riippumaton tiedotusväline tietääkseni Ingusetiassa. Ja mitä tapahtui? Ja Magobed Jevlojev murhattiin viimeinen päivä elokuuta 2008, neljä päivää sen jälkeen, kun hän oli ollut täällä Brysselissä. Ja mielestäni meidän on osoitettava hänelle kunnioitusta. Ja, ja herra Hasbiev, haluamme nyt kuulla teiltä, miten, minkälainen tilanne Ingushetiassa teidän näkökulmastanne vallitsee. Olkaa hyvä. Добрый вечер, дамы и господа. После убийства Магомеда Юлоева на второй день в республике был митинг. Мы призывали всех и вся. Me olemme järjestäneet kokouksen ja pyysimme, että kaikki osallistuisivat siihen, jotta asiat liikkuisivat eteenpäin ja jotta tämä tilanne ei nyt jatkuisi, jotta ihmisoikeusaktivisteja ei voitaisi jatkuvasti murhata. Me keskustelimme viikon tai pari Estemirovan ja muiden murha on hiukan erilainen tilanne, koska nyt me tiedämme, kuka oli syypää. Se ei ollut sama tilanne kuin muiden toimittajien osalta muiden toimittajien osalta me emme näe näitä henkilöitä, jotka varsinaisesti tappavat nämä toimittajat. Mutta tässä tapauksessa kaikki on päivän selvää. Presidentti otti yhteyttä sisäministeriöön ja sisäministeri tapasi toimittajat. Toimittaja pantiin autoon ja hänet, häntä ammuttiin päähän ja hänet heitettiin kadulle. Eli tämän aivan päivän selvä asia. Sitten meillä oli näitä keskusteluita. Me keskustelimme näistä asioista kaksi viikkoa ja sitten muita toimittajia tapettiin. No sitten Ingushetia. No tätä nyt en osaa teille selittää, sitä on mahdotonta selittää. Teidän pitäisi mennä paikan päälle ja nähdä omin silmin. Näiden kuuden vuoden aikana, kun Zazikov oli presidentti, näitä murhajoukkoja liikkui kaikkialla maassa ja siellä oli silkkaa kauhua. Viranomaiset eivät tehneet mitään asialle. Kukaan ei puhunut tästä 2000 ihmistä alle 20-vuotiaita surmattiin Sasikovin hallintoaikana. Monet ihmiset katosivat ja Zasikov tapaili Putinia ja sanoi, että minä nyt rakennan tehtaita ja asuntoja ja niin edelleen. 72 uutta yritystä No, onko se jonkinlainen ihme? Ei sinne maahan rakennettu yhtään mitään. Hän kertoi Putinille näistä 72 tehtaasta, mutta ei kukaan niitä oikeasti, oikeasti ole nähnyt Ingusetian alueella. Näistä on puhuttu paljon, ja Magomed Levloy, toimittaja, joka surmattiin, hän oli kirjoittanut asiasta hyvin laajasti, ja tietysti hän kirjoittaa ja puhuu siitä edelleen. Me emme ole peloissamme, me jatkamme asioista kirjoittamista. Ja mitään riippumattomia lehtiä tietenkään ei ole, mutta meillä on hyvät internetsivustot ja me tiedotamme maailmalle tästä Ingusetian tilanteesta. Jonkinlainen riippumaton toimielin pitäisi perustaa. Muussa tapauksessa ihmiset tulevat Inkusetiaan ja tapaavat presidenttiä, juovat hänen kanssaan teetä. Ja sitten he lähtevät taas pois ja mitään ei tapahdu. Näiden ihmisten tulisi nähdä, meidän kansalaistamme pitäisi nähdä, mitä tapahtuu. Heidän pitäisi puhua perheille, joiden lapset katoavat. Heidän pitäisi puhua niiden kanssa, joita on kidutettu. Hiljattain Kävin Pievoossa, se on pieni kylä, ja kävin perheen luona, jonka poika oli kidnappattu. Ja poliisi sanoi vanhemmille, että hänet vietäisiin poliisiasemalle Ingusetialle, mutta se ei pidä paikkaansa. Hänet vietiin Tsetseniaan, häntä kidutettiin 24 tuntia. Nyt poika ei pysty edes katsomaan. Minä näin hänet. Se oli aivan uskomatonta. Häntä oli kidutettu sähköllä, häntä oli leikelty ja viilelty puukoin, veitsin ja niin edelleen. Toimittaja, joka filmasi poikaa, hän purskahti itkuun. Ja miksi häntä sitten kidutettiin? No kukaan ei tiedä. He vain halusivat jonkun nimen mutta minkä nimen? Jonkun terroristin nimen. Minkä terroristin? No sano joku nimi, ihan mikä tahansa nimi. Venäläiset kiduttivat häntä, he halusivat hänen nimevän jonkun, joka saattaisi olla terroristi, ihan kuka tahansa, ystävä, naapuri, kuka tahansa. Se on täysin käsittämätöntä. Kävin äskettäin Pariisissa ja näin, että Pariisissa oli 8000 pakolaista Ingushetiasta. Ihmiset pakenevat maasta ja haluavat jättää nämä olot taakseen. Ja tästä syystä olen erittäin kiitollinen teille siitä, että olette kutsuneet minut tänne, että sain mahdollisuuden tulla tänne puhumaan ja että autoitte minua tulemaan Brysseliin. Älkää lopettako tätä tähän. Meidän täytyy jatkaa tätä prosessia. näistä järkyttävistä tiedoista. Ehm, nyt haluaisin tehdä sellaisen ehdotuksen, että koska tässä on jo keskusteltu siitä, mitä Euroopan unionin tulisi tehdä, mitä Euroopan tulisi tehdä, mitä Euroopan parlamentin tulisi tehdä, niin voisin pyytää komission ja, ja, ja puheenjohtajavaltion Ruotsin neuvoston puolesta käyttämään puheenvuoron tässä asiassa. Ja tilanne on siis se, että, että EU-Venäjä huippukokous pidetään taas 18 ja 19 marraskuuta ja sitä tavanomaisen tapaan edistävät ihmisoikeuskonsultaatiot 4. ja 5. marraskuuta. Ja tämän kuulemisen tarkoitus siis on tuottaa aineistoa tätä huippukokousta ajatellen. Me emme täällä Euroopan parlamentissa voi tyytyä siihen, että nämä ihmisoikeuskonsultaatiot pidetään, mutta sitten huippukokouksissa keskustellaan niin kuin mitään ongelmia ei olisi. Ja haluaisinkin nyt sitten kutsua Ruotsin ihmisoikeussuurlähettiläs Jan nordlanderin osallistumaan tähän meidän keskusteluumme ja hän edustaa siis tässä neuvostoa. Olkaa hyvä suurlähettiläs Nordlander ja tervetuloa tänne. Tiedän, että Ruotsi haluaa vahvasti korostaa ihmisoikeuskysymyksiä. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Madam Chair, uh, honorable members. Kiitoksia puheenjohtaja. On kunnia puhua täällä parlamentissa ja täällä alivaliokunnassa. Haluaisin tunnustaa näiden Dimitrievskin, Haspievin Joko Kovaljevin kertomusten vakavuuden. Ja arvo puheenjohtaja haluaisin painottaa, että neuvoston puheenjohtaja kiinnittää vakavaa huomiota väkivaltaisiin toimiin ihmisoikeuspuolustajia vastaan, mukaan lukien journalistit Venäjällä ja erityisesti Pohjois-Kaukasiassa. Väkivallan taso Pohjois-Kaukasialla epäilemättä on kasvanut viime kuukausien aikana. Ja olette saattaneet huomata, että EU on tuominut julkisesti viimeaikaisen väkivallan ihmisoikeuspuolustajia vastaan Venäjälle. Ruotsi puheenjohtajamaana teki lausunnon, jossa tuomittiin kidnappaus Estimiraavan kidnappaus ja sen jälkeinen murha heinäkuussa ja elokuussa EUn julkilausuma tehtiin koskien murhia. Sadulievan ja hänen aviomiehensä Sabrailovin murhia koskien. EU sitten vaati äh, syvällistä tutkimusta, perusteellista tutkimusta, että Venäjän viranomaiset sen tekevät näitä murhia koskien. Sitten syyskuussa ilmaisimme vakavan huolestumisemme Etyjiin pysyvässä neuvostossa Dagestanin satapahtuneessa Ahmed Ilomin tapahtumista murhasta. Näin tehtiin, niin jotta voitaisiin antaa panos siihen, että saataisiin päättymään tämä rankaisemattomuuden ilmapiiri, josta herra Dimitrievski niin eh, kaunopuheisesti kertoi ja vaatisi sen loppumista. Mutta rouva puheenjohtaja, haluaisin muistuttaa tässä, että EU on kehittänyt toisen erityiskanavan, joka koskee jonka kautta voidaan käsitellä ihmisoikeuskysymyksiä. Ja se on tietysti ihmisoikeuskonsultaatiot Venäjän kanssa, joita pidetään yksi kunkin puheenjohtajakauden aikana. Viimeinen kierros oli Brysselissä toukokuussa ja seuraava kierros on Tukholmassa marraskuun Nämä kokoukset, niissä puheenjohtajana tai niitä edeltävät kuulemistilaisuudet kansalaisjärjestöjen kanssa Venäjällä. Me tietysti jatkamme tätä käytäntöä ja itse asiassa yksi tällainen kuulemistilaisuus on jo pidetty ja seuraava on sitten ihan välittömästi ennen konsultaatioita. Keskustelut tähän mennessä näistä konsultaatioista siellä teemoina on ollut kansalaisyhteiskunnan toimiminen, yhdistymisvapaus, järjestäytymisvapaus, ilmaisunvapaus, oikeusjärjestelmän uudistus, ihmisoikeuksien puolustaminen terrorismin torjunnassa, syrjinnän torjunta ja xenofobian torjunta ja niin edelleen. Uskon, että on hyvin tärkeää että myös mainita että EU on jatkanut sitä, että se on ottanut esille yksittäisiä tapauksia Venäjän kanssa ja että olemme saaneet myös vastauksia ihmisten kohtaloista, joita on listattu ja otettu esille. Konsultaatioita varten Tukholmassa. Esityslistasta vielä neuvotellaan Venäjän kanssa, koska kuusi viikkoa on vielä siihen suunnilleen aikaa. Mutta haluaisin sanoa, varma, varmaankin voin nyt sanoa, että olemme ehdottaneet erityistä kohtaiset pohjoiskaukasia koskien ja myöskin asioita, jotka liittyvät kansallisyhteiskunnan toimintaan. Joten rouva puheenjohtaja, me jatkamme ihmisoikeustilanteen seuraamista Venäjällä ja jatkamme sitä, että tuomme yksittäisiä tapauksia Venäjän viranomaisten tietoon ja saan lisätä, että Olemme hyvin avoimia tietysti myös siihen, että jatketaan tätä hyvää käytäntöä debriefauksesta, eh, jossa kerrotaan kiinnostuneille jäsenille konsultaatioiden jälkeen niistä ihmisoikeusvaliokunnan jäsenille. Kiitos suurlähettiläs Nordlander. Me voimme varmasti toimittaa teille listoja eh, sellaisista ihmisoikeuspuolustajista, joiden henki ja terveys on vaarassa heidän poliittisen toimintansa takia jotta voitte näitä yksittäisiä tapauksia sitten entistä tehokkaammin nostaa esiin keskusteluissanne eh, Venäjän viranomaisten kanssa. Eh, nyt haluaisin kysyä, eh, miltä tilanne näyttää komission puolella ja, ja haluaisin antaa puheenvuoron Rolf Tiemannsille, joka on ihmisoikeusyksikön päällikkö komission ulkosuhteista vastaavalla pääosastolla. Olkaa hyvä, herra Tiimans. Thank you, Madam Chair. Um, Kiitos, rouva puheenjohtaja. Aivan ensimmäiseksi minä myöskin haluaisin osoittaa kunnioitustani venäläisiä kutsuvieraita kohtaan. Monet heistähän me olemme tunteneet jo monen vuoden ajan, kun olemme tehneet yhteistyötä ja järjestäneet näitä ihmisoikeuskonsultaatioita, mutta moneen olemme myöskin tutustuneet erilaisten projektien tukemiseen kautta, koska mehän rahoitamme tämän demokratiavälineen kautta tällaisia projekteja. Minun tehtäväni ei varmaankaan ole toistaa sitä, mitä puheenjohtaja on jo prosessin suhteen sanonut ja mitä EU-na teemme – prosessi, jossa tietenkin komissio on tiivisti mukana. Tilanne Venäjällä, siitä on tullut sen verran vakava, että ehkä täytyisi mennä askel pidemmälle kuin mitä tähän mennessä on menty. Yhtäältä on nämä käynnissä olevat neuvottelut uudesta kumppanuussopimuksesta – Sehän täytyy ratifioida parlamentinkin taholta. Ja tässä yhteydessä tietenkin ihmisoikeusasiat, niillä on oma tärkeä roolinsa aivan erityisesti silloin, kun on kyse siitä, että ihmisoikeudet ja demokratia lausekkeita laitettaisiin jo heti alkuvaiheesta lähtien näihin sopimuksiin. Me emme ole vielä tähän pureutuneet näissä, tässä neuvotteluprosessissa, koska se on lähdössä uudelleen käyntiin, mutta me pääsemme tähän kyllä ja tämä tulee olemaan suuremman luokan keskustelun aihe. Siitä tullaan käymään vakavia keskusteluja neuvottelujen myötä. Myöskin meidän täytyy käyttää kaikkia mahdollisia tilaisuuksia hyväksemme mahdollisimman korkealla poliittisella EU-tasolla. Toisin sanoen tulollaan oleva huippukokous marraskuussa, mutta myöskin nämä säännölliset ihmisoikeuskonsultaatiot Venäjän viranomaisten kanssa. Ja meidän täytyy vaatia, että Venäjä kunnioittaa omia sitoumuksiaan, Euroopan neuvoston sopimusten mukaisia sitoumuksiaan, mutta myöskin YK sitoumuksia. joskus olemme hieman hämillämme. Yhtäältä meillä on julkisia lausuntoja, mukaan lukien presidentti Medvedevin lausunnot. Hän puhuu tätä juridista nihilismiä vastaan. Ja tästä voitaisiin tulkita, että vastatoimiin sitten julkinen hallinto on ryhtynyt. Ja toisaalta sitten faktat, joita saamme tuolta kentältä näistä murhista, sieppauksista ja kidutuksista, joista olemme tänäänkin jälleen kerran kuulleet. Eli joten, joku tässä nyt on, on pielessä. Joko tässä on kysymys poliittisen tahdon puutteesta tai tehottomuudesta julkisessa turvallisuusjärjestelmässä tavalla tai toisella. Mutta tietenkin meidän täytyy tunnustaa sekin, että tilanne Pohjois-Kaukasian alueella, Ingushetiassa, Dagestanissa ja Tsetseniassa sillä on aivan omanlaatuisensa dynamiikkansa, joka tekee näistä asioista entistäkin mutkikkaampia. Yhtäältä meidän täytyisi, ja me tarkastelemme tätä aivan konkreettisesti sekä venäläisten kansalaisjärjestöjen että myöskin meidän edustustomme kautta Moskovassa ja jäsenvaltioiden kanssa. Eli olisiko tapoja auttaa näitä venäläisiä ihmisoikeusaktivisteja, jotka ovat konkreettisesti vaarassa. Me keskustelemme mahdollisuuksista myöntää heille helpommin väliaikaisia viisumeita. Me keskustelemme kansalaisjärjestöjen kanssa siitä, olisiko mahdollisuuksia hieman kiihdyttää jonkin, jollakin tavalla näitä henkilökohtaisia suojakeinoja. Meillä on myöskin asiaan liittyviä eurooppalaisia kansalaisjärjestöjä, jotka, joilla on rahoituksellisia varoja, joita voitaisiin saattaa näiden henkilöiden käyttöön mutta me emme ole vielä lopullisia johtopäätöksiä tehneet, mutta olemme vakavissamme asian suhteen ja tarkastelemme näitä mahdollisuuksia, koska tämä tilanne näyttäisi olevan pahenemaan päin. Toisaalta taas Meidän tulisi olla rehellisiä itsellemme. Paineet, jota Euroopan unioni voi kohdistaa Venäjään, se on tietenkin tietyssä määrin rajallista. Me voimme ottaa asioita esille ja puheenjohtajamaa on tehnyt selväksi sen, kuinka suorasukaisesti me tuomitsemme tapot, sieppaukset ja muut ihmisoikeusloukkaukset Venäjällä mutta loppujen lopuksi kuitenkin tämä kuuluu Venäjän hallitukselle ja Venäjän viranomaisille ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Poliittisesti puhuttuna ainoa mitä me voimme tehdä on koettaa saada Venäjä pitämään kiinni vastuistaan ja ottaa esille näitä asioita poliittisilla kaikilla mahdollisilla poliittisilla tasoilla, mutta tietenkään me emme voi puuttua asioihin Venäjän sijaan. Eli ehkä se, mitä me nyt tarkastelemme jos puhutaan niistä keinoista, joilla ihmisoikeusaktivisteja voitaisiin suojella, niin ehkä tämä on se konkreettisin asia, johon voisimme ryhtyä näiden poliittisten viestien lisäksi, joita tietenkin lähetämme kaikilla tasoilla Venäjän viranomaisten suuntaan. Kiitos. Kiitos herra Tiimans. Siis ei ole varmaankaan mitään syytä epäillä, ettettekö te ja herra Nordlander, siis Ruotsin puheenjohtajavaltion ihmisoikeussuurlähettiläs, olisi täysin vilpittömiä. Ja minusta on hyvä, että me voimme tässä yhdessä todeta, että EU-Venäjä ihmisoikeuskonsultaatiot eivät ole tuottaneet tulosta ja meidän täytyy parantaa tätä. Ja olen iloinen siitä, että te olette sanonut, että herra Tiimans, että, että näitä keskusteluja pitää käydä hyvin korkealla poliittisella tasolla, mikä ei välttämättä aina toteudu, vaikka te ja minä ja herra Nudlander ja muut haluaisimme sitä, ja tähän meidän täytyy pystyä vaikuttamaan. Ja, olen kiitollinen siitä, että te otitte puheeksi tämän ihmisoikeuspuolustajien tuen vahvistamiseen, koska siinä uskon, että Euroopan unioni voi tehdä todella paljon enemmän ja te mainitsitte muutamia konkreettisia keinoja. Nyt haluaisin avata jäsenille mahdollisuuden osallistua keskusteluun ja tähän keskusteluun kutsun myös vieraitamme, jotka istuvat tässä eturivissä. Täällä on paikalla muun muassa Eh, rouva Vidal, joka edustaa Reporters eh, Without Frontiers-järjestöä, eh, ja rouva Chelyseva, joka on Stanislav Dimitrievskin työkumppani koskien tätä valtavaa laajaa dokumentaatiota, jota tässä esiteltiin, ja hän on hyvin voimakas ihmisoikeuspuolustaja, jolla on myöskin tarkka tieto siitä, mitä Venäjällä näissä asioissa tapahtuu. Ja sitten meillä on täällä paikalla elokuvaohjaaja Andrei Nekrasov, jonka elokuvan Georgian sodasta olemme erässä toisessa tilaisuudessa eilen voineet katsoa. Ja nyt minulla on myöskin puheenvuorolista tässä. Haluaisin antaa ensimmäiseksi puheenvuoron Venäjän valtuuskunnan jäsenille, jos täällä joku teistä sen puheenvuoron haluaa koska on erittäin hyvä, että Venäjän valtuuskunnan jäseniä on tänne tullut. Tiedän, että puheenjohtaja Fleckenstein joutuu juuri lähtemään, mutta eh, no niin, ehkä sitten menemme puheenvuorolistan mukaan. Herra Berman, olkaa hyvä. Yes. I would love to speak in Russian, but it's... Haluaisin puhua venäjää, mutta siitä on vähän liian pitkän aika. Eli en ole puhunut venäjää erittäin pitkän aikaa. Se on hieno kieli, mutta ikävä kyllä en osaa sitä puhua. Olen Moskovassa Hollannin radion kirjeenvaihtajana. Ja käsitys on nyt sellainen, että vähitellen, kun on tullut vapaat markkinat, tarvitaan oikeusvaltiota, ja että siitä tulisi tarpeellinen. jotta noudatettaisiin sopimuksia ja jotta lakeja noudatettaisiin. No, tämä optimismi, joka kumpuaa, kumpusi Berliinin muurin kaatumisen jälkeen, tämä optimismi on kuitenkin nyt tukahtunut ja oikeusvaltio periaate on kaukana ja rankaisemattomuus on hyvin yleistä. Minulla oli kunnia tavata Anna Politkovskaja useaan otteeseen. Ja vein kukkia hänen haudalleen sosialistiryhmän puolesta. Ikävä kyllä, monet meistä kaipaavat häntä. Kun kysyin Novaja Gazetan päätoimittajalta, mitä tulisi tehdä, se nyt on ikuinen kysymys tietysti politiikassa, ei ainoastaan Leninin osalta, niin hän totesi minulle, että älä lähetä meille rahaa, koska silloin meidän pidettäisiin viidentenä pilarina ja silloin meidät voitaisiin estää toimittamasta lehteä. Mutta hän sanoi, että meidän pitäisi hyvin merkittävästi laajentaa vaihto-ohjelmia venäläisten opiskelijoiden ja toimit, jotta he voisivat nähdä, millainen avoin demokratia oikeasti on koska he eivät pysty elämään sellaisessa. Jos Eurooppa pystyy tekemään mitään, ja ehkä tunnemme itsemme tyhmiksi ja voimattomiksi, kun ajatellaan tätä Kremlinin kyynisyyttä, mutta jos pystymme jotain tekemään, niin silloin voisimme laajentaa näitä vaihto-ohjelmia ja avata rajamme venäläisille opiskelijoille, tutkijoille, toimittajille. Silloin ainakin voisimme olla mukana demokraattisen tietoisuuden luomisessa. Mitä mieltä olette tästä, Kovalio? Haluaisin kuulla kantanne tähän. Tämä on aika vähäinen ehdotus, kun ajatellaan sitä, mitä Venäjä ja Venäjän kansalaiset tarvitsisivat. Ja sitten viimeinen huomio – en ole yhtä pessimistinen kuin te, kun ajatellaan tätä moraalista ja oikeudellista kriisiä maailmassa. Tällä hetkellä meillä on kansainvälinen rikosoikeustuomioistuin, joten jos historiassa on tapahtunut edistystä, se on nimenomaan oikeuden alalla tapahtunut. Se, että on kansainvälinen rikosoikeustuomioistuin, se merkitsee sitä, että rikollisjohtajat eivät enää selviä rangaistuksetta – Ainakaan näin ei pitäisi käydä. No kaikkea ei vielä ole saatu tehtyä, mutta tämä on kuitenkin askel eteenpäin ja ymmärrän kyllä hyvin, että Moskovasta katsottuna tuntuu, että tilanne on hiukan masentava. Mutta edistystä kuitenkin tulisi tapahtua. Kiitos. Kiitos herra Berman. Pyydän, että herra Kovalio vastaa vähän myöhemmin tähän kysymykseen. Annan nyt ensin kuitenkin vähän muille tässä puheenvuoroja, koska teille voi tulla muitakin kysymyksiä. Um, seuraava, anteeksi. Uh, excuse me. Yeah, uh... uh excuse me, uh, I would ask you to, to collect a few more questions and then I will give... Eli otetaan vielä muutamia kysymyksiä, sitten saatte vastausvuoron. Kollega Lohbielerille puheenvuoron. Olkaa hyvä, rouva Lohbieler. Danke, Frau Vorsitzende. Ich denke, wir haben... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Varmaan hyvin vaikuttavia kuvauksia tästä tilanteesta kuultiin. Kuuleman joukot, ja kun näistä puhutaan, niin minulle se on ainakin syy, kuten herra Kovaljev sanoi, että teemme kaikkemme, että ihmisoikeustilannetta Venäjällä, se, että se otetaan vakavasti eurooppalaisessa kontekstissa – vaikka tietysti ole kyse pelkästään ihmisoikeuksista, vaan, vaan energiasta, taloudesta ja muista sopimuksista että ei jätetä pelkästään julistusten varaan. Opposition edustaja Inkusiasta kuvaili, että monet ihmiset pakenevat, haluavat paeta, ja tässä näin sen välttämättömyyden, että eurooppalaiset valtiot ovat valmiita ottamaan ihmisiä vastaan. Mutta meillä on myös se tilanne, että jopa yksittäiset eurooppalaiset valtiot, Tämä koskee myös Chetsinä, josta on lähtenyt ihmisiä, että jälleen karkoittavat pois. Tässä on velvollisuus tätä vastaan nousta. Komission edustaja teki selväksi, että nämä äh, suuntaviivat ovat olemassa äh, ihmisoikeustaistelun suojelemiseksi ennaltaehkäisy ja suojelu. Ja koskien muita kansallisuuden edustajana Venäjältä, niin pitäisi tähän ennaltaehkäisyyn kiinnittää enemmän huomiota, nimittäin, että eurooppalaiset aloitteet paikan päällä olisivat näkyviä, että kun näitä ilmoituksia tulee, niin niitä tutkitaan. Ja minulla on herra Kovereville vielä kysymys. Mikä on teidän arvionne Venäjän oikeustoimesta. Se on tietysti vaikeaa käsitellä siellä kuolemanjoukkoja, mutta on myös muitakin ihmisoikeusloukkauksia Venäjän tuomioistuimissa ja miten, missä määrin näitä tässä reformimahdollisuuksia tai sitten, että ei niitä mahdollisuuksia ole. Ja sitten viimeinen kysymys koskee näitä konsultaatioprosesseja Venäjän kansalaisyhteiskunnan kanssa. Miten te, herra arvioitte tätä lakia, joka säädettiin? sanottiin näistä ihmisoikeuskansalaisjärjestöistä, että niiden eh, toimia näin eh, rajoitetaan. Aiempi presidentti Putin julisti että sehän haluaa tätä lakia reformoida. Miten mähän määrin, missä määrin tähän on tartuttu ja missä määrin se on sitten este eh, ihmisoikeusjärjestöjen toiminnalle siellä? Kiitos Rova Lohbiler. Sitten seuraava puheenvuoro on herra Landsbergisillä. Olkaa hyvä herra Landsbergis. Thank you, madam. I have one. Kiitoksia. Minulla on yksi kylmän sodan jälkeinen kysymys. Eli nämä niin kutsutut konsultaatiot ihmisoikeuskysymyksistä Venäjän kanssa. Eurooppa ja Venäjä. Kumpikin osapuoli, kaksi sivilisaatiota. Jos puhutaan virallisella tasolla – Näitä konsultaatioita jatketaan, tuloksia ei tule. No se on hyvä, että niitä jatketaan. Ja niitä jatketaan loputtomiin samalla kun me joudumme olemaan tässä samassa tilanteessa loputtomasti. Tyhjä keskustelu on parempaa kuin ei ollenkaan keskustelua. Ehkä kannattaa miettiä, pitäisikö meidän olla avoimempia meistä on tulossa mutantteja omassa itse identiteetissämme, ja sehän on Venäjän tavoite, eli strateginen mutantti yhteisö, kapitalismi ja kommunismi. No ovatko tällaiset näkyvät meille tyydyttäviä? Tämä on kysymys meille kaikille, ei pelkästään venäläisille vieraillemme. Hehän eivät päättää, mutta me sentään kuitenkin päätämme vielä jostain. Kiitos herra Landsbergis. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron kollega Schulzille. Olkaa hyvä. Ich möchte zunächst erstmal meinen... Ensinnäkin haluaisin osoittaa kunnioitukseni venäläisiä ihmisoikeusaktivisteja kohtaan. Itse olin vuosikausia DDRn poliittisessa oppositiossa ja meillä on tietty käsitys siitä, mitä he ovat uskaltaneet ja millaista kansalaisrohkeutta tähän on vaadittu. Meitähän uhattiin aina Stasilla ja vangil, vankeudella, joten voin hyvin kuvitella, millaisessa tilanteessa te nyt olette. Mutta minulla olisi toinen kysymys. Minua kiinnostaa, millainen rooli Venäjän ortodoksisella kirkolla on. Puolassa ja DDRssä tässä tilanteessa saimme aina tukea evankeliselta tai katoliselta kirkolta, ja se oli tietynlainen suojatila meille. Mutta ortodoksinen kirkko on pikemminkin valtion kirkko, ja se ei anna tätä suojaa, vaikka se onkin ainoa instituutio, joka tässä maassa jollain tavalla voisi luoda tasapainoa. Olisiko tähän liittyen jotain mahdollisuuksia, jotain toimintamahdollisuuksia? Onko yksilöitä, joiden kanssa voitaisiin tehdä yhteistyötä? Kiitos herra Schulz. Ähm, äh, haluaisin nyt sitten antaa meidän venäläisille vieraillemme mahdollisuuden käyttää lyhyen puheenvuoron. Oksana Chelusheva, olkaa hyvä. Oh, thank you, Madam Chair. Actually, I... Kiitos, rouva puheenjohtaja. Haluaisin keskittyä äh, yksityisen vastuun ja valtion vastuun kysymykseen. kun teimme tutkimusta, me keskityimme niihin, jotka ovat vastuussa rikoksista ja ihmisiä löytyy korkeimmilta mahdollisilta tasoilta Venäjän hallinnossa. Tietenkään kukaan kenraali, ketään kenraalia ei tule jättää tässä huomiotta, mutta näyttäisi siltä, että on ihmisiä näissä valtarakenteissa, jotka eivät ole syyllistyneet mihinkään rikokseen omin käsin, mutta joiden vastuu on tässä tämän äärimmäisen teon takana. Tutkimuksessamme me laadimme tällaisen listan henkilöistä, jotka ovat vastuussa rikoksista ja kun tämä nimilista käytiin läpi, se löytyy tästä tutkimuksen toisesta osasta, niin jos käytte tämän läpi, niin sieltä saattaa löytyä paljonkin keskustelukumppaneiden nimiä. Niiden keskustelukumppaneiden, joiden kanssa keskustelette kansainvälisellä näyttämöllä me annamme alkuperä alustavan listan näistä henkilöistä ja tätä ei tulisi tukea tulisi tulkita niin, että tämä, me pidämme tätä faktana tai että syyllistämme juuri näitä henkilöitä tiettyjen rikosten, rikoksiin syyllistymisestä. Tämä tarkoittaisi sitä, että ne faktuaaliset olosuhteet, joita me tutkimme ja joista kerromme tutkimuksesta, tutkimuksessamme, ne kertovat luotettavaa tietoa tällaisen kansainvälisen rikoksen kulusta ja antaa syytä uskoa, että tämä mainittu nime oli, henkilö oli vastuussa rikoksen toteutumisesta tai ei ryhtynyt asianmukaisiin toimenpiteisiin estääkseen tämän rikoksen tai että siitä saataisiin rangaistus aikaan. Me osoitamme myös, että nämä henkilöt, heitä, heihin ei ole kohdistettu rikollista vastuuta joko tutkintaa ei ole viety päätökseen tai sitä tutkintaa ei suoritettu riippumattomasti, puolueettomasti ja se ehkä sen tarkoituksena oli vain poistaa tämä rikosvastuu heidän kohdaltaan. Ja sitten kun puhutaan näistä vastuista, me emme tarkoita sitä, että nämä ihmiset itse olisivat syyllistyneet näiden rikosten toteuttamiseen. Tämä termi vastuu kattaa kaiken tyyppisen rikollisen vastuun kansainvälisen lain mukaisesti, mukaan lukien avunanto, valmistelu, rikoksen toteuttaminen joko yksityisesti tai yhteistyössä yhteisen suunnitelman mukaisesti, kuten myöskin vastuu, joka on esimiehille. Aivan erityistä huomiota tutkimuksessamme annetaan näihin näille tietolähteille. Ja tässä on kolme pääryhmää, jotka halusin mainita ja keskittyisin tähän kolmanteen. Ensimmäinen ryhmä koostuu tiedosta, jota kansalaisjärjestöt ovat keränneet. Me olemme toimittaneet teille tätä aineistoa runsaasti. Toinen tietolähde koostuu ihmisoikeustuomioistuimen, eurooppalaisen ihmisoikeustuomioistuimen tuomiosta, jossa kerrotaan rikoksen olosuhteista. Ja näissä tuomioissa viitataan äh, huomattaviin asiakirjoihin, joista saadaan äh, lisätietoa esitutkinnasta, ja joka on saatu äh, Venäjältä. Ja lopuksi kolmas ryhmä, joka myöskin oli hyvin tärkeä, jotta päästiin siihen johtopäätökseen, joka tutkimuksessa tehdään. Me olemme analysoineet julkisia määräyksiä, joita Venäjän federaation presidentti on antanut. Tämä koostuu erilaisista muistioista, lehdistölle annetusta tiedotteista, tässä puhutaan eh, erilaista taistelujoukoista ja komentajista, eh, esimiehistä, jotka ovat toimineet sisäministeriössä Venäjällä. Eli me tuomme kaikki nämä tiedotkin teidät, teidän harkintanne. Kiitos näistä tiedoista. Sitten menemme keskustelussa eteenpäin. Antaisin nyt puheenvuoron Roa Vidalille ja hän edustaa siis eh, toimittajat ilman rajoja järjestöä. Olkaa hyvä. Bonjour à tous et à toutes. Euh, merci nous en... Kiitoksia, että saamme tulla tänne puhumaan tänään. Ja aluksi haluaisin muistuttaa, että 22 toimi, toimittajaa surmattu Venäjällä maaliskuusta eteenpäin ja ainoastaan yksi tapaus on selvitetty. Ja muutaman päivän kuluttua 7. lokakuuta on kulunut kolme vuotta siitä, kun Anna Politkovskaja surmattiin Moskovassa. Ja mitään, ketään ei ole tuomittu tästä Venäjän tuomioistuimessa. Ensimmäinen oikeudenkäynti oli melkoinen spektaakkeli. Siellä puhuttiin näistä tekijöistä ja muista. Ja kyse on lähinnä toimittajista, jotka ovat toimineet Kaukasian alueella. Täällä on puhuttu rankaisemattomuudesta ja se on lähinnä täydellistä Venäjällä, kun puhutaan poliittisesta väkivallasta. Ja tämä kohdistuu kaikkiin niihin, jotka yrittävät levittää tietoja, jotka vast- ovat viranomaisten välittämiä, välittämien ideoiden vastaisia. Kaukasian alueella sanotaan, että kaikki on normaalia, siellä ei ole mitään sotaa, No, eihän siellä enää ole mitään armeijan joukkoja pahemmin, mutta siviilisota jatkuu, se on hiljaista sodankäyntiä. Maaliskuussa me kävimme Kaukasian alueella ja Tsecheniassa, Ingushetiassa, ja tarkoituksenamme oli määritellä, oliko siellä vielä toimittajia töissä ja millaisissa olosuhteissa. Vapaata lehdistöä siellä ei enää ole Tsecheniassa tai Ingushetiassa. Dagestanissa on vielä hiukan. Ihmisoikeuspuolustajia kuitenkin on, jotka korvaavat toimittajat, jotka ovat joutuneet lähtemään maasta toimittaakseen ulkomailla tai Moskovassa, tai sitten heidät on surmattu. Ihme kyllä, paikalle on pystytty muistomerkki surmatuille toimittajille. Me tapasimme näitä toimittajia maaliskuussa ja jotkut ovat sitten sen jälkeen alkaneet kadota. Natalia Stemirova, joka auttoi meitä hyvin paljon tehtävissämme, Tsetseniassa on nyt kuollut ja muitakin on sen jälkeen kuollut. Ja nyt keskustellaan siitä, mitä voisimme tehdä heidän auttaaksemme. Eli konkreettisesti voisin sanoa, oletteko valmiita menemään Tsetseniaan, Ingushetiaan, Dagestaniin? Oletko valmis antamaan viisumeita niille, joita uhataan ja jotka on helppo tunnistaa? Oletko valmis rahoittamaan käännöksiä, tiettyjen tiedotusvälineiden dokumentteja? Oletteko valmiita tukemaan meitä? Oletteko valmiita tekemään lausuntoja? Jos olette valmiita kaikkeen tähän, sitten olette valmiita auttamaan heitä. Jos olette valmiita auttamaan heitä, niin sitten te ette ole aivan hyödyttömiä. Kiitos. Kiitos Rouva Vidal. Nämä kysymykset olivat aivan selvästi osoitettu neuvostolle ja komissiolle ja voimme lopuksi sitten kuulla heiltä. Puheenvuorolistalla on vielä yksi kollega. Haluaisin ehkä antaa hänelle nyt puheenvuoron, herra Donskis. Ja sitten sen jälkeen luettelen nyt vielä Eh, sitten antaisin puheenvuoron Andrei Nekrasoville eh, ja eh, tietysti herra Kovaljoville, jolle on esitetty useita kysymyksiäkin. Ja tarkoitus oli, että, että Stanislav Dimitrievski voisi vielä Skypein välityksellä kommentoida keskustelua, jos saamme hänen kunnolla yhteyden, ja sitten neuvosto ja komissio. Voitte, arvoisat kollegat, vielä pyytää puheenvuoroja, jos, jos haluatte. Herra Donskis, olkaa hyvä thank you, Madam Chair. Just a brief remark. So as the one... Lyhyt huomio. Muistan, että neuvostoliitossa oli aika, kun ihmisoikeuspuolustajat ja äh, toisen ajattelijat, heillä oli suurta painetta, he, he, he, heiltä vietiin monia asioita. Mutta 70-luvulla oli silti mahdollisuus äh, lähteä pois, äh, että karkotettiin tai niin kuin vaihdetaan johonkin toiseen mutta nyt on tämän tilanteen huomattava pahentuminen. Tässä on murhaa, salamurhia muiden optioiden sijaan. Sen vuoksi uskon, että meidän täytyy ottaa vastuu, että näitä asioita ei suvaita. Mielestäni jos suvaitaan tai ainakaan suhteellistetaan jotakin asioita, jotka liittyvät rikollispolitiik- riko- rikospolitiik- rikosoikeuteen, niin tämä vastuu täytyy jakaa. Ei täytyy pelkästään kunnioittaa venäläisten kollegoiden rohkeutta, vaan parantaa heidän mahdollisuuksia kertoa siitä, mitä Venäjällä tapahtuu ja tehdä kaikkemme, jotta voidaan suojella heidän henkeään. Kiitos herra Donskis. Sitten haluaisin pyytää herra Nekrasovia käyttämään puheenvuoron. Hän on siis riippumaton ja ohjaaja, jonka uusin elokuva eh, Georgian sodasta on juuri valmistunut. Olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Speaker. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Joskus on hyödyllistä käyttää yksinkertaista kieltä ja haluaisinkin puuttua tähän Landsbergisin mainitsemaan aiheeseen, siis tyhjästä puheesta. Näyttäisi siltä, että tässä on perusristiriita puhun tästä rajat ylittävänä lainsäädäntönä, lainkäyttöalueena, koska EU ja muut kansainväliset järjestöt ovat sitä mieltä, että ihmisoikeudet eivät tunne rajoja. Jos joku rikkoo, jos joku tekee poliittisia murhia tai muulla vakavalla tavalla rikkoo ihmisoikeuksia, joita tässäkin on mainittu, niin niitä ei tule pitää minkä Venäjän lainkäyttöalueen asioina. Ja kuitenkin me kaikki tiedämme, kuinka kansalaisjärjestöjä on vainottu ja on pyritty siihen, että kansalaisjärjestöllä järjestöllä ei olisi materiaalisia voimavaroja, siis rahaa toiminnalleen. No me kutsumme, me sanomme Venäjän hallitusta kyynisesti, mutta se on hyvin käytännönläheinen hallitus. Se tietää, että tänä päivänä ei ole kysymys ideologiasta, kauniista sanoista, joka vahingoittaa sitä, vaan toiminta ja raha. Eli vaikkakin olen teidän kanssanne samaa mieltä ja Moratovin kanssa samaa mieltä, olen kuitenkin sitä mieltä, että ehkä herra Moratov ei ole niin suuressa rahapulassa, koska hänen sanomalehtensä toimii normaalilla kaupallisella tasolla, mutta voin vakuuttaa teille, että on monia ihmisiä, jotka ovat käyttäneet viimeiset lanttinsa ja joskus heillä on vaikeuksia ostaa ruokaa omille lapsillensa julkaistakseen yhden sivun sanomalehden maaseutualueella tai jopa Leningradin alueella. Eli siellä Pietarin alueella puuttuu, siis puuttuu rahaa. Ja myöskin olen samaa mieltä siitä, mitä sanoitte, että tuotaisiin opiskelijoita tänne Tämä olisi kehityksellisesti erittäin hyvä asia, mutta kiireellisiä asioita on hoidettavana ensin ja nyt. Tai oikeastaan olisi tullut hoitaa jo eilen ennen kuin on liian myöhäistä. Eli todellakin toivon, että tämä ristiriita teoreettisen rajat ylittävän laittakäyttöalueen välillä ja kaikkien auttamishalun välillä voidaan ratkaista hyvin järkevällä tavalla, mukaan lukien se, että ryhdyttäisiin käytännönläheisiin toimenpiteisiin ja kiinnitettäisiin käytännönläheistä huomiota koko siihen lainsäädännön massaan, jota Venäjä tuottaa, jotta näitä rahavirtoja leikattaisiin ihmisoikeusjärjestöjen suuntaan. Koska itse tulen eh, filmiteollisuudesta ja toimittajien maailmasta, niin toistaisin vakaumukseni siitä, että tiedon vapaus, ilmaisun vapaus, ne ovat niitä perustavaa laatua olevia asioita, jotka tulevat muuttamaan tilannetta Venäjällä jotta ainoastaan eliitillä ei ole viisumeita tulla tänne, vaan tavalliset ihmiset, jotka ovat hyvin järkeviä ja monet heistä ovat hyvin ystävällisiä ihmisiä, mutta heidät on yksinkertaisesti aivopesty. Heiltä, heille ei ole annettu tietoa. He ovat tällaisen tiedon rautaisirpun takana järjestöt ja poliitikot, jotka myöskin ovat säästeliäitä totuuden suhteen, kun Venäjästä puhutaan, niin voisimme työstää myöskin heitä. Eli meidän täytyy saada rohkeasti tietoa tuon rautaesiripun takaa. Että on todella olemassa tällainen informaatio rautaesirippu, joka meidän täytyy murtaa. Puheenvuorolistalla on nyt kollega Kukan. Olkaa hyvä, herra Kukan Jedna poznámka. <clears throat> Chcel by som nadviazať to, čo... Kiitoksia. Yksi huomio. Ja haluaisin jatkaa vähän samalla linjalla kuin Landsberg, eli tätä puhelua käydään jatkuvasti ja loputtomasti. No tietysti esimerkiksi tämän päivän tyyppiset kokoukset, ne ovat kokouksia, jotka ovat meille tärkeitä, koska näin meillä on mahdollisuus saada todellista tietoa ihmisiltä, jotka elävät tässä todellisuudessa Venäjällä ja muissa osissa maailmaa. Kuitenkin täytyy sanoa, että olen hiukan huolissani, hiukan pessimistinen. Ja mielestäni meidän ei pitäisi tehdä tätä rutiininomaisesti. Eli tämän päivän jälkeen kirjoitamme, että meillä oli hyvää vuoropuhelua venäläisten vieraidemme kanssa. Ja se siitä. Jotain täytyy tapahtua. Ymmärrän, että asiat eivät muutu yhdessä yössä. Joskus pitää harjoittaa painostusta pitkäänkin ja silloin tuloksia saadaan saada vasta pitkän ajan kuluttua. Mutta se ei tarkoita sitä, että että komissio tai puheenjohtajavaltio Ruotsi olisi tyytyväinen, koska meillä on nyt mekanismeja olla vuoropuolussa Venäjän kanssa. No tietysti voimme olla siitä ylpeitä ja myönteisiä suhteen, mutta ei se saisi jäädä siihen. Ja arvostan sitä, mitä täällä on sanottu. Eli eurooppalainen valtuuskunta kävisi Ingushiassa. He kävät juomassa kupin teitä presidentin kanssa ja sitten tulevat kotiin ja raportoivat, että meillä oli oikein hyödyllinen kokous – ja hyvää keskustelua. Tällaista meidän tulisi välttää. Meidän ei pidä tyytyä siihen, mitä meillä tällä hetkellä on. Ja minä sanoin, että olen pessimistinen, koska minulla ei ole mitään kaavaa eikä mitään konkreettista ehdotusta sen suhteen, miten voitaisiin harjoittaa painostusta, joka todella muuttaisi tilannetta. Joten mielestäni meidän pitää edelleen miettiä, mitä voimme tehdä. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon, herra Kukan. Sitten haluaisin antaa varapuheenjohtajille Grib ja, ja Kazak puheenvuorot. Herra Grib, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Ja očin благодарю вас, наши гости из России. Kiitoksia paljon venäläisille vieraillemme Näytti siltä, vaikutti minusta siltä, että on suuri mahdollisuus että asia muuttuu edelleen. Ja silloin oli hetki, kun ensimmäinen Tsetsinen konflikti puhkesi. Että Venäjä Euroopan neuvoston jäsenenä, eikö sen siltä pitäisi oikeudet poistaa. Sanoitte, että täytyy antaa mahdollisuus. Koska sitä dialogia ei kansainvälisellä foorumilla ole, niin siitä tulee suuri ongelma ja hankaluus. Miten näihin muutoksiin voitaisiin vaikuttaa? Nyt näiden yli kymmenen vuoden aikana täytyy sanoa, että teidän kertomuksenne vahvasti tekemiin vaikutuksen riippumatta siitä, että tietysti päivittäin meitä informoidaan eri lähteistä siitä, mitä eri asioita tapahtuu ja mitä tapahtumia on. No joskus on kyseessä journalistit, joskus kansalaisjärjestöjen edustajat, joskus ne, jotka haluavat painottaa tällaisten kansojen, kuten Tsetsenian, Inguusian asiaa. Tietysti se tekee suuren vaikutuksen ja toisaalta se myös täydentää Euroopan parlamentin roolia, koska 17. syyskuuta julkilausuma sisältää nämä kaikki, paljon näitä asioita, joista kerroitte omissa alustuksissanne ja läsnäolollanne. Minun täytyy sanoa tässä, että ymmärrän täysin teitä tässä päättäväisyydessänne, joka siis juontuu siitä, että haluatte ikään kuin herkistää ihmisiä asioille, ettei pelkästään parlamentin jäsenet, vaan myös neuvosto, komissio, muut tärkeät toimielimet. Herkistää siitä, ettei unohdettaisi että kun on näitä kriisejä, turvallisuusongelmia energiassa, energiavarmuudessa, ettei saman aikaan unohdettaisi, että mikä on valtion toiminnan perimmäinen tarkoitus, sen täytyy suojella kansalaisia. Tämä on se perustavanlaatuinen asia. Ja miten nyt sitten voitaisiin vaikuttaa sellaisen, joka on naapuri ja partneri, jotta se haluaisi nämä standardit, jotka meillä ovat niin tärkeitä ja arvokkaita, kunnioittaa ja noudattaa. on asioita, jotka, jotka juontuvat 70 vuoden takaa naapureiden kesken puolelle, niitä on vaikea selvittää. Meillä on erityiskomissio vaikeiden asioiden osalta Venäjän puolen välillä, että asiantuntijat voisivat selvittää näitä asioita. Ymmärrän täysin, tai ymmärrämme hyvin, miten vaikeaa on nyt sitten näissä nykyisissäkin asioissa. kun noiden kaukaisten tapahtumien ihmiset eivät enää elä, jotka esimerkiksi tuomitsivat kuolemanpuolellisia upseereita. Niin ja mitä nyt on sitten ajatellaan näitä henkilöitä, joiden toiminnan ansi vuoksi ehkä on kuollut näitä journalisteja tai kansallisjärjestöjen edustajia, niin meidän velvollisuutemme on, ettemme pysyisi tässä passiivisina. Tämä passiivisuus tai oikeastaan tämä aktiivisuus, jos sanoo niin päin. Tämä meidän aktiivisuutemme, sillä voi olla pelkästään sellainen luonne, joka juontuu siitä, että jatkuvasti muistutetaan siitä, mitkä ovat nämä sta- standardit, joita pitäisi tässä, pitäisi nostaa niitä. Että on eri foorumeita, joilla pitäisi koko ajan muistuttaa tästä. Että ei se olisi päätepiste, vaan se, joka rakentaa tätä uutta tilannetta yhteiskunnalle Venäjän federaatiossa – kaikille niille va- kansakunnille, jotka siellä ovat kokoontuneet niin, että kunnioitetaan historian menneisyyttä, vaikeaa historiaa osittain, koska sen tiedämme, mitä, miten se oli. Mutta toisaalta, että noudatettaisiin näitä periaatteita, joita täysin kunnioitetaan kaikissa jäsenvaltioissa EU-ssa, jotka ymmärtävät, miltä ihmisoikeusstandardien pitäisi näyttää kansalaisvapauksien osalta. Ja mielestäni ytimekkäimmin tämän ilmaisi mielestäni herra Landsbergis, kun hän puhui. Ytimekkäät sanat, mutta kuitenkin avain tähän asiaan samaan aikaan. Kiitos varapuheenjohtaja Gzibille ja sitten varapuheenjohtaja Kasak, olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitos rouva puheenjohtaja, rakkaat kollegat, hyvät kutsuvieraat. Minä myöskin haluaisin jakaa syvän vaikutuksen, jotka teidän puheenvuoronne saivat minussa aikaan. Ja tämä muistutti mieliini nämä viimeisimmät tapahtumat entisen Itä- Itäblokin maissa. Maa, joka käynnisti rautaesiripun murtumiseen. Maa, joka itse asiassa sai liikkeelle demokratiaprosessin Itäblokin maissa, siis puhun Bulgariasta, Romaniasta, Puolasta, Tsekin tasavallasta. Sehän kyseenomainen maa oli Venäjä. Sieltä glasnost, perestroikka lähtivät liikkeelle. Ja loppujen lopuksi tästä päädyttiin täyteen demokratisointiin ja siihen, että Bulgaria ja muut Itäblokin maat ovat päässeet Euroopan unionin jäseniksi. Ja paradoksaalisesti se maa, joka laitti, laittoi tämä koko prosessin liikkeelle, niin se on palannut täyteen totalitarismiin ja autoritarismiin. Siellä ei ole ajattelun vapautta, ilmaisun vapautta, maa, jossa ihmisiä vainotaan heidän poliittisten vakaumustensa takia ja minulla on sellainen vaikutelma, että se, että kyseessä on suuri maa, vahva maa, niin kaikki muut maat ovat hieman vastahakoisia tekemään mitään muuta kuin sen vähimmän mahdollisen tämän maan suuntaan. Kuuntelin Tiimansin mielipidettä mielenkiinnolla ja hän sanoi, että EU ei ole riian tarpeeksi voimakas voidakseen todellakin saada pontta näille meidän ihmisoikeusvaatimuksillemme. Tietenkin poliittiset ja taloudelliset etukysymykset ovat valtavia. Nämä taloussuhteet, joita meillä on Venäjän suuntaan, ne ovat koko Euroopan unionin kannalta tärkeitä. Mutta nyt minulla on sellainen olo, että meidän ihmisoikeusalivaliokuntana meidän tulisi tehdä jotakin jos me haluamme saada aikaan suurempaa synergiaa muiden järjestöjen kanssa, joiden kanssa Venäjä on yhteistyössä. En puhu ainoastaan Euroopan neuvostosta, vaan kaikista YK eri rakenteista, etyjärjestöstä, siellähän Venäjä on aktiivisesti mukana. Eli jos me toimisimme synergisellä tavalla kaikilla näillä foorumeilla ja esittäisimme jatkuvasti näitä ihmisoikeuskysymyksiä samalla aaltopituudella, niin silloin me voisimme kuitenkin saada vaikutusta aikaan, koska eihän Venäjä voi jättäytyä kaiken ulkopuolelle ja toimia täysin riippumattomasti eh, tämän kansainvälisen yhteisön ulkopuolella. Tästä syystä onnittelen teitä, rouva puheenjohtaja, tästä aloitteesta, kun pääsitte, päätitte kutsua eh, Euroopan neuvoston ihmisoikeusedustajan tänne puhumaan. Tämä on minun mielestäni oikea tie. Kiitos varapuheenjohtaja Kasak eh, te toitte esiin sen, että se valtio, josta tämä kaikki 20 vuotta sitten ja vähän kauemminkin alkoi, eli Neuvostoliitto ja, ja Glasnost Neuvostoliitossa, niin on nyt sitten jäänyt tämän vanhan järjestelmän vangiksi. Ja minusta tuntuu, että, että yksi syy on se, että se mitä mitä ei tapahtunut on että nämä pimeät turvallisuusrakenteet turvallisuuspalvelut olisi saatettu päivänvaloon ja purettu. Ja luulen että, että se valtava teko, jonka DDRn kansalaisliikkeet onnistuivat tekemään. Tiedän, että kollega Schulz oli siellä mukana, niin että tuota Stasi todellakin purettiin ja otettiin kansalaisliikkeiden valvontaan, niin sehän olisi ollut se askel, joka, joka elokuussa 1991 olisi pitänyt tapahtua. Se, mitä tapahtui Normannenstrassella Berliinissä 15. päivä tammikuuta 1990, sitä ei koskaan tapahtunut Neuvostoliitossa tai Venäjällä. Sitten haluaisin antaa viimeiset puheenvuorot kollegoille ja, sitten palautamme puheenvuoron tänne kutsuvieraille. Ja haluaisin nyt kuitenkin sanoa, että täällä on osanottajien joukossa hyvinkin Venäjää tuntevia kansalaisjärjestöjen edustajia, ja jos joku teistä haluaa käyttää puheenvuoron, niin siihen on mahdollisuus, että sen kun vaan pyydätte puheenvuoron, niin mahdollisuuksien mukaan sen myös tässä vielä saatte. Kollega Tokes, herra Tokes, olkaa hyvä. Nagy szeretettel köszöntöm Kovaljev urat. Haluaisin kiittää Kovaljovia ja muita venäläisiä vieraita. Te olette täällä nyt aivan oikealla paikalla ja meidän täytyy todellakin toimia. Meidän pitää tehdä muutakin kuin vain puhua. Eilen illalla olin aika järkyttynyt, kun kuulin televisiosta, että nyt on käynyt ilmi, että Margaret Thatcher ja muut johtavat poliitikot Länsi-Euroopassa vuonna 1990 vastustivat sitä, että Berliinin muuri purettiin. Ja nämä poliitikot toimivat myöskin tähän suuntaan venäläisten kanssa. Ja kyse oli itse asiassa siitä, että ei paljastettaisi näitä salaisia dokumentteja, mutta nyt ne ovat tulleet päivän valoon. Itse olen Romaniasta ja minulla on hyvin paljon muistoja herännyt tämän keskustelun aikana. 56 vallankumous Prahan kevät Solidarnostik Puolassa. Niitä pidettiin lännessä erittäin hyvinä. Solzhenin Saharov. He saivat paljon kunnioitusta rohkeudestaan lännessä, mutta samalla oli myöskin suurvaltapolitiikkaa ja nämä arvot jätettiin huomiotta. Arvot kuten demokratia, oikeusvaltioperiaate, vapaudet, perusarvot lännestä. Ne laitettiin joskus sulkeisiin. 70- ja 80-luvulla olin pappi, sen tuli piispa, enkä koskaan unohda sitä, miten 90-luvulla meidän piti taistella luteraanisessa maailmankongressissa. Meidän piti taistella venäläistä kirkkoa vastaan, ortodokseja vastaan, koska hyvin monet kommunismin jälkeiset ihmiset olivat kirkon palveluksessa ja he tekivät yhteistyötä kommunistien kanssa, mukaan lukien turvallisuuspalveluiden kanssa. Ja vuoteen 2000 saakka reformoitu kirkko oli kielletty ja minun tyyppiseni ihmisiä yritettiin alistaa ja painostaa ihmisiä, jotka pitivät tärkeinä sitä, että puhutaan avoimesti asioista ja jotka uskalsivat puhua tätä hallintoa vastaan. Eikävä kyllä. Minä vielä näen tämän kaksijakoisuuden. Lännessä on kaikkea. Yhtäältä me kunnioitamme näitä taistelijoita ja lehdistöissä ja konferensseissa eri foorumeilla me ylistämme näiden ihmisten urheutta, mutta toisaalta on huomattavissa, että länsimaat, teollisuusmaat eivät kovin selkeästi ja kovin avoimesti toimi näissä asioissa. Tämän menneisyyden perintöä ja se pitäisi nyt jättää taakse. Olisi hienoa, jos nyt puhumme jotain uiguureista ja tiibetistä, mutta toisaalta meillä on myöskin energiapolitiikkaa Venäjän kanssa. Meillä on hyvin merkittäviä taloudellisia intressejä näissä kysymyksissä. Ja näihin liittyvät tietysti myöskin vapaus- ja ihmisoikeuskysymykset. Olen ylpeä siitä, että olen tämän alivaliokunnan jäsen. Täällä puhutaan ihmisoikeuskysymyksistä. Ja toivottavasti myöhemmin komissio voisi perustaa jonkin viran, jonkun ihmisoikeusvaltuutetun paikan. Ja tämä henkilö voisi sitten toimia myöskin Euroopassa ja Euroopan ulkopuolella. Kiitos. Herra Tökes, tästä puheenvuorosta. Nyt olisi varmasti aika kysyä, haluaako Stanislav Dimitrievski osallistua keskusteluun tämän Skype-yhteyden avulla. En tiedä, onko meillä tämä yhteys vielä jäljellä. Me, ehkä me odotamme. Onko mahdollista, että otetaan yksi puheenvuoro vielä tähän väliin ennen herra Dimitrievskiä? No niin, herra Dimitrievski voi varmaan hetken odottaa, mutta meillä on vielä yksi pyydetty edustajan puheenvuoro, eli herra Preda, olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro. Merci beaucoup, madame la présidente. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Haluaisin aivan ensimmäisenä kiittää kutsuvieraita heidän puheenvuoroistaan ja ilmaista ihailuni heidän rohkeudestaan ja päättäväisyydestään. Toiseksi haluaisin vastata tähän kutsuun, jonka Reporters, Reporters Sans Frontières esitti. Hän esitti meille monenlaisiakin kutsuja. Minä olen valmis vastaamaan kaikkiin hänen ehdotuksiinsa kyllä ja painottaisin sitä, kuinka välttämätöntä on, että kaikki ne ihmiset, jotka taistelevat ihmisoikeuksien puolesta ja jotka asettavat henkensä vaaranalaiseksi, heitä tulisi suojella. Heidän, heitä tulisi pitää hätätilanteessa olevina henkilöinä, joille tulisi myöntää viisumi maihimme, jotta he voivat sitten saada tällaista välitöntä suoraa suojelua silloin, kun sitä tarvitaan. Eli tämänpäiväisten tietojen mukaisesti ja jos otetaan huomioon, mitä tiedotuskeinoja meillä on, niin varmaankin suurlähetystömme voidaan saattaa ajan tasalle näistä vaaroista ja tätä tilannetta voitaisiin hyvin konkreettisesti hallinnoida. Ja sitten haluaisin sanoa vielä sanan tätä skeptisyyttä vastaan. Ei ole vaarallisempaa vastustajaa siis näiden ihmisten kannalta, jotka taistelevat ihmisoikeuksien puolesta kentällä, kuin skeptisyys. Tekes juuri tässä puhui ja muistan ne ajat, jolloin hän oli oppositiossa ja muistan, kun hän auttoi meitä. No muilla ei ollut rohkeutta toimia samalla tavalla, mutta hän sanoi, että tuolla ulkopuolella on ihmisiä, jotka uskovat tähän asiaan ja jotka ovat optimistisia. Ihmisoikeusasioissa ei onnistuta kuin optimismin hengessä. Eli yksinkertaisesti haluan sanoa, että tällainen skeptisyys ei ole kovin hyvä kumppani tällaisessa asiassa. Kiitos herra Preda. Ja nyt huomaan, että meillä on taas yhteys Stanislav Dimitrievskiin Stanislav, miltä sinusta kuulostaa tämä keskustelu, jota me olemme täällä käyneet? Miten haluaisit sitä kommentoida ja haluatko vielä tähdentää niitä konkreettisia toimia, joita sinä odotat Euroopan unionilta? Niin, kiitoksia. Olen kuullut kaikkia osanottajia joten haluaisin kiittää teitä. Haluaisin tukea sitä, mitä on sanottu. Joku sanoi, että meidän pitäisi olla vähän vaativampia. Ja meillä tarkoitan siis Euroopan parlamenttia ja Euroopan unionin jäseniä – Hyvin paljon puhuttiin neuvotteluista ja konsultaatioista Venäjän kanssa, mutta jos nyt katsotaan tilannetta, Euroopan unioni ja muut tahot aina vaativat tehokkaita tutkimuksia näistä murhista, salamurhista ja niin edelleen, Tsetsenian rikoksista ja niin edelleen. Ja Venäjä säännöllisesti vastaa, että kyllä me olemme tekemässä tällaista tutkimusta. Ja ongelmista huolimatta me jatkamme näitä tutkimuksia. Totta kai me teemme parhaamme. Näin he siis sanovat. Mutta voin kertoa teille, että Venäjän viranomaiset valehtelevat. Ja totta kai Euroopan edustajat ymmärtävät että heille ei kerrota totuutta. Kaikki tietävät sen. Eli Venäjä tietää varsin hyvin, että sen kumppanit tietävät, että heille valehdellaan. Tämä on noidankehä. Kaikki tietävät tilanteen, mutta teeskentelevät, etteivät ymmärtäisi. Eli tällainen noidankehä pitäisi saada purettua. Muutama viikko sitten keskustelin ihmisoikeusasiasta vastaavan komission jäsenen kanssa, Hammerbergin kanssa Euroopan neuvostosta, ja hän kuunteli minua ja muita ihmisoikeusaktivisteja. Ja me kysyimme häneltä, tai me pyysimme, että hän ei tapaisi näitä uhreja tai ihmisoikeusaktivisteja – Kadirafin alueella. Tarjotaan siis Muhajivsin aluetta, koska kukaan ei siellä kerro totuutta. Koska kyse on virallisesta alueesta tai virallisesta instituutiosta. Ja hän tuntui ymmärtävän tämän, mutta hän ei kuitenkaan tehnyt näin, vaan nimenomaan hän meni tapaamaan näitä uhreja joissain virallisessa rakennuksessa. No tietenkään siellä ei kukaan kerro totuutta. Sitten hänet kutsuttiin Hadirafin luo illalliselle. Ja käsittääkseni hän hyväksyi tämän kutsun. Kaukasiassa yhteinen illallinen on jotain hyvin yksityistä, ja se on jonkinlainen solidaarisuuden osoitus. ja tällaista minä en voi hyväksyä. No tietenkään minä nyt en kysy Hadirovilta mitään kysymyksiä, koska hän onnistui rakentamaan totalitarianistisen yhteiskunnan Venäjän federaation alueelle. Venäjä sanotaan autoritaariseksi valtioksi, mutta siellä on täysin totalitaarinen järjestelmä. Ja minulla olisi kysymys nyt Venäjän yleiselle syyttäjälle. Miksi Hadirovia ei vieläkään ole pidätetty? Hän loi totalitaarisen alueensa Venäjän federaation alueelle. Hän on syyllistynyt myös muihin rikoksiin tämän lisäksi. Eli kollegat, pyytäisin, että mietitte jälleen kerran. Tiedän, että tällaista ongelmaa nyt ei voida välittömästi ratkaista, mutta jos voisitte pohtia vähän muita tapoja tehdä työtä, koska me olemme tehneet samoja asioita jo kymmenen vuoden ajan ja mitään ei ole tapahtunut. Eli ehkä Euroopan parlamentin pitäisi miettiä sitä, että luotaisiin jonkinlainen tiedonkeruu lautakunta, joka kävisi Pohjois-Kaukasen alueella. Kiitos. Kiitos Stanislav ja kiitos siitä, että olet ollut läsnä tässä keskustelussa. Minä uskon, että muutkin kuin kollega Preda haluaa matkustaa Ingusian ja, ja Dagestaniin ja, ja Pohjois-Kaukasian tutustumaan tilanteeseen ja itse haluaisin liittyä tähän retkikuntaan ja toivon, että voimme tällaisen saada aikaiseksi yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa. Ja totta kai meidän täytyy keskustella myös Venäjän edustajien kanssa. Minun on sanottava nyt se, että, että Venäjän diplomaattinen edustaja tänään valitti minulle sitä, että, että he eivät ole saaneet kutsua tähän tilaisuuteen. Niin haluan nyt kaikille kertoa, että Venäjän edustaja on kutsuttu tähän tilaisuuteen Eh, ja tuota, hän arvosteli minua hyvin suorasanaisesti siitä, että me käsittelemme Venäjän ongelmia epä, epäpuolueettomasti eli puolueellisesti ja me emme puhu Kiinasta enkä muista maista, niin minä sitten sanoin hänelle, että kyllä minulla käy paljon suurlähettiläitä valittamassa, että me puutumme heidän asioihinsa. Ja ero on vain se, että esimerkiksi Kiinan suurlähettiläs vastaa, kun me kutsumme hänet, jos hän ei pääse tulemaan. No, mutta kutsu on todella kyllä lähetetty nyt sitten olisi varmasti aika antaa eh, Sergei Kovaljoville mahdollisuus vastata näihin kysymyksiin, joita hänelle tuli näistä vaihto-ohjelmista ja, ja monia muitakin kiinnostavia kysymyksiä. Että olkaa hyvä, teillä on nyt puheenvuoro. Kiitos. Kiitos. Oli hieno presidentti herra Carter, joka lausui hienoja sanoja. Hän sanoi, että minä en voi lähettää laivastoa vapauttamaan venäläisiä tai neuvostoliittolaisia poliittisia vankeja, mutta tein kaiken muun, mikä oli mahdollista – ja tämä on vastaus siihen kysymykseen, mitä tulisi tehdä. Toinen hieno henkilö, Andrew Sakarov, tammikuussa 88 sanoi, että minun maani tarvitsee tukea ja painostusta. Tänä päivänä tämän lauseen tulisi kuulostaa hieman erilaiselta. Tänä päivänä ei ole kysymys siitä, että maamme tarvitsee tukea ja painostusta, vaan maailma tarvitsee tukea ja painostusta. Maailman täytyy tukea Venäjää ja sen täytyy painostaa Venäjää. Minkä muotoista, minkä tyyppistä painostusta tulisi harjoittaa? No, te kokeneina poliitikkoina varmaankin ymmärrätte paljon paremmin kuin minä, että painostuksen muotoja on monia. Ja te varmaankin tajuatte, miten nämä eri painostusmuodot toimivat. Mutta jos haluatte minun neuvoni, niin voin sanoa, että no, on Euroopan neuvoston hyväksymä päätöslauselma, joka suosittaa sitä, että Euroopan neuvoston jäsenet voisivat esittää vaatimuksia tuomioistuinten kautta Venäjän suuntaan. Isolle Britannialle tällaisia vaatimuksia on Strasbourgin tuomioistuimen kautta jo kerran esitettykin. Ja Iso-Britannia sitten hyväksyi tuomion päätöksen. Tässä oli kysymys tällaisista vankila-asioista, mutta Isolle Britannialle annettiin tuomio ja se täytäntöön pani tuomion. Kuinka monta maata Euroopan unionissa on? On monia maita ja kaikki te edustatte omaa maatanne, eli te voitte täytäntöönpanna Euroopan neuvoston suositusta, koska te olette Euroopan neuvostonkin jäseniä. Eli te voitte nostaa kanteen Venäjää vastaan. Strasbourgin tuomioistuimessa. Me olemme tässä puhuneet pitkään, kaikki ovat antaneet oman arvionsa tilanteesta, mutta No, me olemme puhuneet tässä hyvin tunteenomaisesti, kun taas te olette asiantuntijoita näissä asioissa. Teidän täytyy olla tietoisia tästä tilanteesta sataprosenttisesti. Teidän tulisi tietää, että meidän syytöksemme eivät ole vailla pohjaa. Eli ehkäpä teidän asiantuntijoiden tulisi läksyttää niitä tai kertoa asioista Euroopan parlamentissa niille, joita asia kiinnostaa. Ja jotta jos haluatte, niin minä myöskin voin pitää luennon, kahden tunnin luennon, ei mistään kymmenen minuutin luennosta, vaan kahdesta täydestä tunnista on kysymys. Voin pitää useampiakin luentoja ja voin puhua voin puhua tuntitolkulla ja voisin antaa täyttä totta tietoa, mutta tässä suhteessa en voi sitä antaa. No niin, nyt on esitetty kysymys siitä, mitä nyt tulisi tehdä. Meidän tulisi myöskin vastata siihen kysymykseen, mitä ei tulisi tehdä. No hyvä. Mitä ei pitäisi tehdä? Ei tulisi uskoa virallisia edustajia, koska he valehtelevat. Ja tämän todeksi osoittaminen on hyvin helppoa. Meidän ei tulisi olla poliittisesti korrekteja tässä tilanteessa. Tässä ei ole tilaa poliittiselle korrektiudelle. Korrektius kyllä on olemassa, mutta poliittinen korrektius on asia, jota voidaan verrata ohjattuun demokratiaan. Näitä ei ole oikeastaan olemassakaan. Ja pyydän anteeksi, sama asia pätee poliittiseen korrektiuteenkin. Mitä muuta ei tulisi tehdä? Ne, jotka ne, jotka voittivat eh, nämä vaalit, eh, niitä, e-, heitä ei tulisi onnitella. Herra Putin ja Medvedev eivät itse asiassa koskaan voittaneet mitään vaaleja. Minä en onnittelisi heitä vaalivoitosta jos olisin jonkin länsivaltion johtaja. Jos minä olisin jonkun länsivaltion johtaja, niin silloin puhuisin Medvedeville seuraavaan tapaan. Sanoisin, herra Medvedev, totta kai me emme nyt katkaise suhteitamme maahanne. Tietenkään emme keskeytä konsultaatiota, emmekä myöskään katkaise taloussuhteitamme, mutta kaikki tietävät, te tiedätte ja minä tiedän, että teitä ei legitiimillä tavalla ole poliitikoksi valittu, koska demokraattisessa maassa ja demokratiassa vain tällaiset, eh, sellainen henkilö on legitiimi, jos on, on voittanut avoimissa vaaleissa, todellisissa vapaissa vaaleissa. Ja teillä ei koskaan tällaisia vaaleja ole järjestetty ja kaikki tämän tietävät. Eli meidän tulisi perustaa suhteemme tälle. Ja tästä syystä en aio onnitella teitä vaalivoitostanne. Ollaanpa rehellisiä. No tiedän, että olen tässä nyt ehkä hieman naivi, mutta olen varma, että jos, joko, jos joku poliittinen johtaja äh, läntisessä maassa äh, suostuisi tällaiseen kokeiluun, niin hän voittaisi paljonkin. No tietenkin Venäjän äh, poliittinen eliitti tuomitsisivat tällaisen henkilön, mutta joka tapauksessa – Haluaisin muistuttaa, niin siis nyt puhun energiasta, haluaisin muistuttaa teitä siitä, että meillä on jo ollut öljykriisejä historiassamme. Muistatte varmaan kun Venäjän takia tai Neuvostoliiton takia lännellä oli paljonkin vaikeuksia. Oli lähi kriisi. Ja länsi voisi selviytyä tällaisista tilanteista. Niin, no tätä voidaan juoda, mutta sitä ei voida syödä. Se täytyy myydä jollekin. Te ette ehkä tätä muista. Kaikki te täällä, hyvät naiset ja herrat, te olette myöskin unohtaneet, te olette unohtaneet sen, että kerran kylmä sota voitettiin, mutta kukaan ei käyttänyt tätä voittoa hyväkseen. Tämä on se kysymys. Tämä on vastaus tähän kaikista tärkeimpään kysymykseen, eli mitä pitäisi ja mitä ei pitäisi tehdä. Sitten toinen kysymys liittyi ortodoksiseen kirkkoon. Venäjän ortodoksinen kirkko osallistuu ihmisoikeuskeskusteluihin. Mikä sen osallistuminen sitten oikeastaan on? No, sen osallistuminen, no meidän täytyy ensin tarkastella kirkkoa. Kirkkohan toivotti Stalinin tervetulleeksi. Se rukoili herra Stalinin puolesta. 60-luvulla muistan yhden kirkon pamfletin. Muistan yhden kirkon pamfletin, jossa vaadittiin sitä, että ihmiset toisivat neuvostovastaista propagandaa kirkon tiloihin ja selittämään, mistä tällainen propaganda oli lähtöisin. Monet kirkkojen johtajista ovat yhteyksissä turvallisuuspalveluun, siis KGB. Tämä on se tilanne. Niin, no Aleksi tästä jo puhuikin. Eli kirkko ei ole mistään muusta maailmasta, vaan se on osa tätä meidän maailmaamme. Ja kristityt, jotka istuvat täällä, heidän ei tulisi unohtaa tällaisia eroavaisuuksia. olen kuullut teiltä viisaita sanoja ja tietysti olisin kuunnellut teitä pidempäänkin, jotta voisimme kuunnella vähän lisää, mutta nyt on aika kääntyä komission ja neuvoston puoleen. Ensin suurlähettiläs Norlandon kommentit Ja kun ajatellaan nyt tulevaa EU-Venäjä huippukokousta, ja ihmisoikeuskuulemisia. Olkaa hyvä. Chair, I will be brief uh, and... Puhun lyhyesti ja pahoittelen, kun täytyy päästä lentokoneeseen. Mielestäni kun parannetaan ihmisoikeustilannetta missä tahansa, niin rinnakkaisia toimia tarvitaan. Tietysti ihmisoikeuspuolustajat, journalistit ja niin edelleen tarvitsevat käytännön apua paikan päällä mutta on tarve myös poliittiselle tai diplomaattiselle paineelle, koska jos sitä ei ole, emme edes pääse sisään tarjoamaan tätä käytännön apua, jota tarvitaan. Ja ehkäpä ihmisoikeuspuolustajat eivät pääse ulos, koska he eivät saa viisumeita sinne maihin, joissa tarvitaan. Tietysti hallituksilla ja kansalaisyhteiskunnilla on eri roolit, koska hallitukset jos ne poikotoivat hallintoa tai jotain sellaista, niin silloin menetetään mahdollisuus vaikuttaa. Mutta jos kansalaisjärjestöt eivät boikotoi, ne ristävät itseltään yhden tärkeimmistä keinoistaan vaikuttaa tilanteeseen. Ja sitten, jos sallittu, niin haluaisin sanoa, että en ole ihan täysin samaa mieltä, että ihmisoikeus vuoropuhelu ei olisi tuottanut tuloksia. Enää ei ole vuoropuhelussa tabuaiheita. Vielä vähän aikaa sitten delegaatiot kävelivät ulos, kun tällaisia asioita otettiin esille. Näin ei enää käy. Ja mitä tulee Venäjän federaatioon, niin nyt he, sanoisin, tunnustavat tämän legitimiteetin siinä, että on aina kansalais- järjestöasia esitylistalla ja monia muita esimerkkejä voitaisiin mainita. Mutta tietysti on hyvin vaikea päättää, mitä suoria konkreettisia vaikutuksia vuoropuolella olisi ollut. Kiitos erittäin paljon tästä. Ja voisin ehkä tässä huomauttaa, että, että kun nyt on tulossa etyjin inhimillisen ulottuvuuden kokous Varsovassa ja tiedän, että Oksana Tselysheva taas osallistuu siihen, niin aikaisempina vuosina Venäjän retkikunta on delegaation kävellyt ulos huoneesta, kun hän on e, ollut siellä ja minä pyytäisin, että tänäkin vuonna Euroopan unioni tukee ihmisoikeuspuolustajia, joita Venäjän viralliset edustajat nimittävät ekstremisteiksi tai jopa terroristeiksi, mikä on sentään jo aivan ennen sitten herra Tiimans komission nimissä, miltä tämä keskustelu teistä on kuulostanut? Näettekö mitään uusia avauksien mahdollisuuksia? Puheenjohtaja, minäkin puhun suht lyhyesti. Minusta vaikuttaa, että tärkein kysymys, josta monet ovat nyt puhuneet, ei, niin, ei ole kysymys, johon voidaan vastata helposti, eli vuoropuhelu vastaan poliittinen paine. Suoraan sanottu, meidän pitää jatkaa vuoropuhelua Venäjän viranomaisten kanssa. Meidän täytyy jatkaa vuoropuhelua kaikilla tasoilla. Viime viikolla, ja puhun nyt Ruotsin puheenjohtajuuskauden nimissä, New Yorkissa oli suuri kokous, ja siellä oli ulkoministeri Lavo, ja puheenjohtaja valtio puhui demokratiasta ja ihmisoikeuskysymyksistä juuri siinä kokouksessa, eli hyvin korkealla tasolla. Ja samaan aikaan vuoropuhelussa otamme esiin erilaisia ihmisoikeuskysymyksiä 6. marraskuuta. Toisaalta vaikuttaa siltä, että Venäjä ei ole helppo painostaa. Ja joskus vaikuttaa siltä, että julkinen painostus Venäjää kohtaan on usein haitallista – Eli meidän lähestymistapamme, se, että teemme julkilausumia ja otamme esiin näitä kysymyksiä poliittisesti ihmisoikeusvuoropuhelussa, se varmaankin on kaikkein tehokkain tapa toimia. Mutta meidän pitää miettiä myöskin konkreettisia toimia. Puhuinkin jo siitä, että tutkimme sitä, mitä voimme tehdä auttaaksemme ihmisoikeusaktivisteja – ja me haluaisimme löytää jonkinlaisen mekanismin, kun keskustelemme venäläisten ihmisoikeusjärjestöjen kanssa. Me myöskin tarkkailemme tämänhetkistä prosessia, oikeudenkäyntiä, Kadirovin vastaan Olof. Se on poliittisesti mielenkiintoinen kysymys ja meille tärkeä seikka. Mutta myöskin voidaan sanoa, että meidän ei täysin pidä unohtaa joitain myönteisiä merkkejä. Me olemme saaneet venäläisiltä kansalaisjärjestöiltä kuulla, että lainsäädännön muuttaminen on johtanut joihinkin parannuksiin. Kansalaisjärjestöt voivat toimia nyt vähemmän painostuksen alaisena. Myöskin sisäministeriö on luonut erityisen yksikön, joka torjuu rasistisia ja natsistisia suuntauksia ja sielläkin on ollut jonkinlaista menestystä. Syyskuun alussa perustettiin ihmisoikeuksien master-ohjelma, maisteriohjelma. Ja tässä oli mukana myöskin eurooppalainen yliopistoohjelma. Eli tällaisia pieniä asioita myöskin on olemassa, eli meidän täytyy pitää yllä painostusta ja meidän pitää jatkaa keskustelua, mutta meidän täytyy myöskin keskittyä konkreettisiin toimiin ja meidän pitää ehkä käyttää vähän tehokkaammin eurooppalaisia ihmisoikeus- ja demokratian välineitä. Kiitos. Tiimans, me voimme näitä mekanismeja varmasti yhdessä kehittää. Ja olemme saaneet nyt hyvin monia erilaisia käytännön ehdotuksia siitä, miten Euroopan unionin tulisi vahvistaa suhtautumistaan Eh, ihmisoikeuspuolustajien murhiin ja yleensä ihmisoikeusloukkauksiin Venäjällä. Ja me tulemme varmasti eh, pohtimaan sitä, että millä tavalla näitä konkreettisia ihmisoikeuspuolustajien eh, auttamismekanismeja voidaan kehittää, viisumit ja niin edelleen. Ja todellakin meillä on voimassa ihmisoikeuspuolustajia koskevat suuntaviivat ja on aivan selvää, että, että niiden toimeenpanoa pitää hyvin paljon seurata, koska ei ole niin, että, että kaikki EUn edustustot suinkaan täysimääräisesti niitä noudattaisivat. Ja e, täällä on mainittu myös se, että e, pitäisi e, pyrkiä saamaan tähän tulevaan Euroopan unionin ja Venäjän väliseen uuteen kumppanuussopimukseen selkeästi operationaalinen ja tehokas ihmisoikeuslauseke voimme työskennellä myös yhteistyössä Euroopan neuvoston kanssa, voimme työskennellä yhteistyössä YK kanssa ja tulemme varmasti palaamaan Pohjois-Kaukasuksen kysymykseen alivaliokuntana heti, kun tapaamme parin viikon kuluttua Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun, jonka vierailusta Pohjois-Kaukasiaan täällä on tullut useita mainintoja. Mutta arvoisat osanottajat, hyvät kollegat, hyvät vieraat, kiitän teitä tästä keskustelusta. Kiitos komissiolle, neuvostolle, puheenjohtajavaltiolle. Eh, nyt eh, päätän tämän kokouksen avoimen osuuden, eh, koska meillä on täällä mahdollisuus siis jäsenillä ja, ja parlamentin toimihenkilöillä Eh, mutta ei niinkään avustajilla, niin mahdollisuus saada suljetussa kokouksessa eh, tällainen selvitys siitä, mitä on keskusteltu EUn ja Israelin välisessä epävirallisessa ihmisoikeustyöryhmässä kolmantena päivänä syyskuuta. Eh, ja meillä on täällä silloin komission ja neuvoston edustajat paikalla. Me pidämme Venäjää esillä ja nyt pidämme viiden minuutin tauon ja kokouksen avoin osuus on nyt päättynyt. Kiitos kaikille.